have a full agenda of votes and uh, not so much time. Toimittaa mun mikki. Ah, nyt se toimii. Toivon, että teillä on nuo kortit mukana. Eikö teillä, eikö teillä ole? Hannu pyysi avustajaa tuomaan sen, mutta minä toinkin sen sitten. Okay, because we have a lot of votes. So um, we are starting with um, tourist destination, Europe's. No niin, sitten mennään noihin turistiasioihin. 57 tarkistusta. Haluaako esittelijä puhua? Ei, joten mennään suoraan äänestykseen. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta hetkonen. Tästä äänestetään ensin ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Ai niin, tämä olikin vedetty pois. Niinhän täällä lukee. Kyllähän minä näinkin sen itse asiassa, mutta en. Pyydän anteeksi. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan uudelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta 36-44 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 vedetty pois, suullinen 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 ja 46 anteeksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 52 puolesta, anteeksi 52 niin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sunnen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Teemme sen koneellisesti. Jos teillä ei ole korttia mukana, voin laskea sitten teidät erikseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta. 24 puolesta, 25 puolesta, ei yhtään vastaan. Ihan lyhyesti haluan esittelijänä iloita ja kiittää tästä. Tämä on todellakin uuden turismipolitiikan alku kulttuurivaliokunnassa. Lämpimät kiitokset. So, wir kommen dann zum, zum nächsten... Sitten tulemme seuraavaan kohtaan aktiivisen ikääntymisen teemavuosi, josta Hannu on vastuussa. Hannu, haluatko sanoa jotain? Et, sepä loistavaa, kiitos. Äänestys. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan uudelleen Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. 12 puolesta 14 vastaan hylätty. Mitä? Eli otetaan tämä vielä uudestaan. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 13 vastaan. Hannu, sinä olet vastaan. Sitten tulee tasapeli. Eli silloin se kaatuu. Hannu, hae kortti. Um, ähm, amendment 8. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty kymmenen puolesta vastaan Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 10 on siis kyseessä. Päättyy. 14.14 14, hylätty. Hannu. No niin, hyvä. Se on siis hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa päättyy. 13 puolesta, 14 vastaan. Hylätty. Hannu, vastustitko sinäkin? on no sitten 15 vastaan. Sinä saat tänään varsinaista erityiskohtelua. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Meidän on sittenkin äänestettävä 12 ja 1, eli 12 puolesta. Tämä on kohta kohdalta ensimmäinen kohta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestimme jo 13. Seuraavaksi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15. Tämän kattaa jo tarkistus 2. Aha, 15 kuitenkin. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. 16 puolesta 10 vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 12 vastaan. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 24 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 27 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Uudelleen 31 koneellisesti äänestys alkaa, päättyy, hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta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 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta. Mistä oli kyse? 43. Tarkistetaan se vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 9 vastaan. Näin selkeä hyväksytty. Sitten 45 puolesta, anteeksi 44, se jäi vielä väliin. Nyt minä menen ihan sekaisin jo tässä. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta, ei yhtään vasta ääntä. Onnittelen Hannua. Nyt voin sanoa kiitos kaikille. So. So, we are coming now to the Ich könnte ja mal Deutsch reden, ne? No mitäs jos puhuisinkin saksaa välillä? Jotenkin englanti on rasittavaa. Puhun nyt saksaa, eli pistäkää luurit korville, jos saksa ei suju. Tulkkien iloksi. Taas Hannun mietintö. Nyt riittää, Hannu. Ja taas sait tänään mietinnön. Ihan mahdotonta. Eli nyt on tämä romanien inkluusio. Madame Leger, olkaa hyvä. Niin sanoisin vaan, että me emme ole tästä kompromissi kolmosesta samaa mieltä. Kompromissi 3. Hyvä, ymmärsivätkö kaikki? Te ette siis kannata tätä. Wirklich Deutsch. Erst Nummer eins. In Ykkönen puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Oletteko vastaan? Takkula mikrofonia. Tämä on hyväksytty, ykköstarkistus. Ja emme palaa siihen enää. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta, puolesta siis vastaan, tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta, vastaan, tyhjää Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 8 vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 13 vastaan hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan. Jääkö 16 muka pois? eikö se ole osa, niin se on osa kompromissia. No tämä ei ollut niin selkeästi merkattu tähän. Eli 18, Maria Badia puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjä Tämän me tarkistamme. 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiperästi hyväksytty 30 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 ja 51. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Haloo, äänestys päättyy jo. Eli PP-EPP-läisiä on yksi liikaa. 19 hylätty, 11 puolesta. Veronik, ole tarkkana, onko se nyt oikein? Eli hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty 671 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 71 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Loppu, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 30 puolesta, kaksi vastaan. PP member, too much. Sanoin, että minulle kerrottiin juuri, että täällä on yksi EPP-läinen liikaa äänestämässä. Meitä on niin paljon. Me olemme niin vahvoja. Und ich. It's one to fifteen it's too much. Too much. 15 on liikaa. No, väleikös hällä? Hannu, ole hyvä. Now I would like to say something. Please. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin voisi tietenkin aloittaa nämä kiitokset kiittämällä IPPtä e ylenpalttisesta tuesta, kun huomaan että edustajat ovat niin innostuneita tästä mietinnöstä että jopa ylimääräisiäkin paikalla on kiitoksia oikein paljon. mutta haluan kiittää tässä kaikkia varjoesittelijöitä ja, ja, ja, ja henkilökuntaa ja muuta, jotka ovat olleet auttamassa näissä molemmissa raporteissa. Olen erittäin kiitollinen siitä hyvästä avusta, mitä olen saanut sieltä ää, ää, valiokunnan puolesta ja samoin myöskin kollegoiden puolesta. Ja sen verran, kun tässä muutaman kerran jouduttiin äänestämään, minun listana luki, oli miinus. Mistä se johtui? Voin sanoa, että Yritin pitää nämä esitykset lyhyenä, ettei monta kertaa toistettaisi samaa sanaa tai samaa asiaa. Ja nyt jonkun verran sitä toistoa tulee ja toivon kuitenkin, että sivistyneet eurooppalaiset lukijat, jotka iltaisin lukevat näitä meidän mietintöjä, ymmärtävät sen, että nämä toistot tulevat siitä, että edustajat haluavat oman kätensä näkymiin. Lopetan tämän sanomalla, että miksi vastustin toistoja, koska Suomessa me uskomme siihen, että kun yhden kerran asian sanoo selvästi, niin se riittää. Esimerkiksi jos joku kysyy sinulta, että rakastatko sinä minua, jos minä sanon, että joo, minä rakastan sinua. Se on selkeä. Mutta jos mä sanon, että joo, joo, joo, mä rakastan sinua, ei kukaan enää usko. Eli tässä suhteessa olisin toivonut hiukan tiivimpää ilmaisua, mutta olen erittäin tyytyväinen tähän ja kiitoksia teille kaikille. Ja, ja, ja tästä on hyvä jatkaa, niin kuin klassinen sanonta kuuluu. Kiitos. vocational education. Sitten tulemme tuohon vocational education kohtaan. Haluaisin kiittää kaikkia heidän panoksestaan 57 tarkistusta ja kuusi kompromissia. Ja jotkut, joitakin näistä tarkistuksista emme ole saaneet mukaan, koska ne olivat tarkistuksia kompromisseihin, mikä on jo aika hankalaa. Mutta kiitos kaikista ehdotuksista ja arvokkaasta panoksesta. Niin ja varmaan olette laskeneet jo EPP-läiset, että tiedätte ketkä saavat äänestää ja ketkä eivät mä sanon kuin in Niin, niin, kyllä tiedetään, ketkä saavat äänestää, mutta tietysti me, meitä on iso ryhmä täällä paikalla, me tykkäämme olla yhdessä ja osallistua keskusteluun, kyllä me tiedämme, ketkä saavat äänestää ja ketkä eivät. Mutta on hienoa, että kun meitä on paljon, niin me osallistumme aina tällä tavalla aktiivisesti keskusteluun. Anyway, the machine is ehrlich. Tämä kone ei valehtele. Kone sanoi, että yksi äänestäjiä, äänestäjä oli yksi liikaa. Eli pitäkää nyt nämä luvut kohdallaan. Matula ei saa äänestää, Pelet ei saa Genovarana. Kaikki muut saavat äänestää. Nyt tulemme siis kompromissi ykköseen. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta, anteeksi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. 24 puolesta 8 vastaan. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Numero 11 päättyy. Hyväksytty 18.14. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää 16. 22 oli se, mistä minulle sanottiin, että pitää äänestää.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 hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 42 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Outo homma. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty anteeksi, hylätty, anteeksi, anteeksi, kompromissi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 53 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Päättyy. 30 puolesta, kaksi tyhjää ääntä, ei vasta ääniä. Erittäin lämpimät onnittelut Maria Badialle. Nyt kysymys. Ivan. Ivan, oletko sitä mieltä, että voisimme tehdä sinun alustuksesi kymmenessä minuutissa? Sitten sinä pääsisit viideltä lähtemään. Eli nyt menemme takaisin esityslista kohtaan. Kiitoksia paljon yhteistyöstä. trova komission jäsen onkin jo täällä, joten tervehdimme häntä kohta.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 haluan informoida teitä siitä, että meillä on koordinaattorien päätös sähköpostitse lähetettynä kaikille, siis se mikä tehtiin eilen illalla. Jos teillä on jotain sitä vastaan, teidän pitää pyytää puheenvuoro. Si, no, no se de... En minä oikeastaan vastaan ole, mutta toivoisin saavani Lux-palkinnoista tiedon sitten komission jäsenen esiintymisen jälkeen. Arvoisa rouva Reding, olemme hyvin iloisia siitä, että olette tänään täällä ja varmasti tästä keskustelusta ja ajatustenvaihdosta tulee hyvin kiinnostava. Meillä on vielä viime vuodelta monia kysymyksiä jäljellä ja haluamme tietysti tietää, miten aiotte tänä vuonna vastata kaikkiin erilaisiin haasteisiin ja äh, tämä on vapaaehtoistyön vuosi, eli miten aiotte siitä tiedottaa. Ja sitten meillä on näitä muitakin toimia. Te olette niin hyvin valmistautunut tähän aihealueeseen, että voitte varmasti nyt loistavasti selostaa meille, mitä kaikkea aiotte tehdä. Ja ehkä teillä on eksplisiittisempikin kuvaus teidän niin sanotusta strategiastanne. Tiedätte, että olen kanssanne samaa mieltä siitä, että kommunikaatioasioissa strategia on vaikea asia, mutta päätöslauselmissamme strategiasta aina puhutaan. Siksi olemme iloisia, jos käsittelette tätäkin teemaa hiukan monipuolisemmin. Ja tietysti odotamme jännityksellä teidän uusia ajatuksianne kansalainen ja kommunikaatioaiheesta. aiheesta. Ladies and gentlemen, um, I can say it in a nutshell. Niin, aivan pähkinän kuoressa. Kysymyshän on kansalaisista kaiken kaikkiaan. Se, että ihmiset laitetaan poliittisen agendan keskipisteeseen. Ja se koskee myös viestintää. Olen itse olen ollut ammattimainen toimittaja monen vuosikymmenen ajan – joten tiedän, että niin hyviä toimittajia kuin ollaankin, niin jos ei ole hyviä tarinoita kerrottavaksi, niin silloin työ menee hukkaan. No kuka niitä tarinoita sitten luo, luo politiikkaa? Eli ensin tarvitaan hyviä tarinoita kerrottavaksi. Ja tarinaa ei voi kertoa tyhjyydessä, tyhjässä tilassa. Silloin kyseessä on kylmä tarina – ja ihmiset eivät ole kiinnostuneita sellaisesta. Tarinat täytyy kiinnittää ihmisiin, joilla on kasvot. Ja ne, jotka kertovat tarinoita, eli poli- poliitikot, eli te, ja tehän kerrotte tarinoita ne äänestäjillenne omilla, ää, äh, va- omissa vaalipiireissänne, ja sitten minä taas kerron omia tarinoitani, jonka, jotka olen muodostanut komissiossa. Ja ihmisen siis täytyy liittää tarinat henkilöihin, kasvoihin, ymmärtääkseen, miksi tästä tarinasta kerrotaan tai kirjoitetaan. Ja sitten on olemassa toinenkin elementti, joka on äärimmäisen tärkeä. Ja se on se, että jos on liian paljon tarinoita, niin silloin tarinan arvo alenee. Jos kasataan palasia toistensa päälle ja syydetään niitä ylen määrin, niin ihmiset sekoittavat ne toisiinsa. He muistavat suuren metelin, mutta eivät varsinaista asiaa sieltä seasta. Eli tällä tavalla, kun laitetaan asiat tai käännetään asia tekniikan kielelle, niin näin voidaan ymmärtää se, miten minä käsitän viestinnän. Ja parlamentille kirjoitinkin tästä jo neljäs marraskuuta viime vuonna ja uskoakseni teillä onkin tämä kirje asiakirja-aineistossanne. Saitte ne sen sinne uudestaan siinä vaiheessa, kun linjasin tämän viestintätyökalun pääpiirteitä. En puhu tässä strategiasta tai politiikasta tai mistään sellaisesta, vaan minä näen viestinnän vain välineenä, jolla viedään viesti eteenpäin ja saatetaan se ymmärrettäväksi. Ja kun nyt tämä otetaan huomioon, niin teillä on edessänne tämä kirje, joka on päivätty 4. marraskuuta 2010. Ja sitten teillä on myös paperi, joka koskee vapaaehtoistyötä. Ja sitten teillä on paperi, joka koskee kansalaisia. Eli teillä on tällainen paketti käsissänne sen perustana, mitä, mistä aion täällä tänään puhua. Tehän tiedätte, että 2011 vuodelle komissio on ajatellut keskittyä poliittisiin prioriteetteihinsä ja puheenjohtajamme onkin jo puhunut unionin tilasta teille, eli jotta voisimme muodostaa pääprioriteetit tulevalle vuodelle, vaativat sopeutumista, koska kukaan ei tietenkään arvannut etukäteen, että tämä kriisi olisi meidän pääviestintäaiheemme, mutta näin se nyt on ja meillä täytyy olla mahdollisuus reagoida lyhyellä aikavälillä Eli tietenkin kasvu ja työpaikat ovat äärimmäisen tärkeitä aiheita, mutta myös kansalaiset. Ja kansalaisten mielestäni pitäisi olla meidän punainen lankamme aina uusiin vaaleihin asti. Eli tänä vuonna käynnistämme työmme tämän kansalaisuusasian ympäriltä ja sen erityis piiristä, eli vapaaehtoistyöntekijöistä. Heitä on 100 miljoonaa Euroopassa. Näin paljon vapaaehtoisia työntekijöitä tai vapaaehtoistyöntekijöitä Euroopasta löytyy, mutta kovinkaan monet heistä ei ole nuoria. Eli tästä vuodesta on tehtävä sellainen vuosi, jona ihmiset innostuvat asiasta, jotta he haluaisivat seurata meitä matkallamme tähän kehityssuuntaa. Ja jotta tämä viesti saataisiin vietyä eteenpäin, meidän täytyy tehdä yksi niistä perusasioista, mitkä on muistettava. Ei voida viestiä vain Brysselistä käsin, vaan on viestittävä ruohonjuuritasolla ja se tapahtuu eri tavalla. Luxemburissa viestitään yhdellä tavalla ja taas Etelä-Espanjassa toisella. On sopeutettava sama tarina siihen tapaan, millä ihmiset tuntevat ja kokevat kulttuurinsa ja kulttuurisen monimuotoisuutensa. Eli emme voi keskittää tätä koko viestintäasiaa. Me voimme keskittää suuremmat ajatukset, mutta viesti sellaisena kuin se viedään eteenpäin on vietävä eteenpäin ruohonjuuritasolla. Ja silloin meidän on muodostettava synergioita kansallisten, alueellisten ja paikallisviranomaisten kanssa, jotta saamme eurooppalaisen agendan kansalaisille. Ja sitä varten olemme muodostaneet lukuisia platformeja, eli esimerkiksi viestintäkumppanuus, muotoisena. Tiedätte esimerkiksi julkisista tiloista ja tie, tiedätte esimerkiksi Europe Direct tietokeskuksista ja strategisista ja hallinnon alan kumppanuuksista. 21 jäsenvaltiossa meillä on jo näitä kumppanuuksia, ja jotta voisimme saada asian jäsennettysti eteenpäin ja hyvässä järjestyksessä. Meillä on paikallisen tason vastuuhenkilöitä. Meillä on 13 komission edustajaa, jotka ovat yhteydessä Euroopan parlamentin tiedotusvirastoihin ja Euroopalla, eurooppalaisessa yhteisessä tilassa, European Public spacesissa olemme tehneet sen hyvän päätöksen, että ne Euroopan parlamentaarikot, jotka ovat todellakin ne kansalaisten kasvot jäsenvaltioissa – ja omilla alueillaan, jonne he menevät viemään viestiään, niin nämä, tämä on hyvin tärkeää, että nämä Euroopan parlamentaarikot ovat mukana tässä prosessissa, koska tässä vapaaehtoistyön vuoden kohdalla asia on entisestäänkin tärkeämpi. Itse asiassa teillä on asiakirja-aineistossanne aineistoa tästä vapaaehtoistyön kiertueesta, milloin se osuu teidän omanne maa, oman maanne kohdan, kohdalle. Eli olkaa tarkkana ja viestikää näiden ihmisten kanssa, koska tästä vuodesta meidän pitäisi tehdä sellaisen punaisen langan alku, joka jatkuu ja jatkuu. Ensi vuosi tulee olemaan aktiivisen ikääntymisen vuosi ja te olettekin jo keskustelleet tai alkaneet keskustella tästä aiheesta. täällä parlamentissa. Ja tiedän, että parlamentin mietinnön täysistuntokäsittely on luvassa huhtikuussa, eli ei äänestetä pelkästään siitä, että kuinka paljon rahaa annetaan tuolle ohjelmalle, vaan kyseessä on asian sosiaalinen näkökulma. Se esitellään vuonna 2012. No sitten 2013 vuosi, jos niin sovitaan ja sovitte, siitä tulee kansalaisuuden vuosi. Miksi niin? Koska, ja koskapa asiaa valmistelin jo viime vuonna ja tänä vuonna, koska kansalaisuuden, kansalaisuutta koskeva Äh, kertomus sisältää kaikki ne konkreettiset kysymykset, jotka meidän täytyy ratkaista, jotta voisimme saada kansalaisten äh, liikkumisen rajojen yli, olivat he sitten opiskelijoita tai työntekijöitä, jotka haluavat äh, liikkua maasta toiseen tehokkaammaksi. Ja olen ehdottanut lukuisiakin lainsäädännöllisiä toimia, jotta saisimme muutettua sitä käsitystä, mikä on vallalla. Eli käsityksen pitäisi olla se, että minulla on yhtä paljon oikeuksia naapurivaltiossa kuin täällä kotimaassanikin. Ja että minua ei syrjitä, taikka minulla ei ole vaikeuksia sen takia, että menen naapurivaltioon tekemään, mitä sitten menenkin tekemään. Ja sama koskee myös pk-yrityksiä. Mehän tiedämme, että raja-alueilla – on hyvin vaikeata ylittää toisinaan raja silloin, kun nämä pk-yritykset haluavat niin tehdä. Eli tänä vuonna olemme jo käynnistäneet yksi kerrallaan tällaisten esteiden poistamisen. Ja jatkossakin näin toimimme niin, että 2013 teillä on tarinoita kerrottavananne. Ja se on vuosi, ennen seuraavia vaaleja. Ja silloin meidän kaikkien täytyy mennä tuonne ulos ulkomaailmaan ja selostaa kansalaisillemme omilla alueillamme se lisäarvo, mitä Eurooppa voi tarjota. Eli maaliskuuta, maaliskuussa sitten tulen esittelemään Euroopan kansalaisuuden vuosiprojektin komissiolle. Eli ennen kesää teillä sitten tulee olemaan edessänne tämä asia valmisteltuna. Ja haluaisin valmistella sitä teidän kanssanne yhdessä. Ei pelkästään siksi, että koska meillä on tuo vuosi 2013 teemavuosi, vaan sen takia, että meillä on jo valmistelevia toimia käynnissä 2012. Joten teidän panoksenne parlamentaarikkoina, jotka olette tottuneet keskustelemaan ja olemaan yhteydessä äänestäjienne kanssa, tulee olemaan hyvin, hyvin tärkeä myötä vaikuttamassa tämän asian eteenpäin viemisessä. Luulen, että olisi mielenkiintoista, rouva puheenjohtaja, myös tarkastella kansalaisuutta käsittelevää kertomusta, jonka julkaisin 27.10. Ja sieltä löytyykin kaikki, koko työohjelma ja koko lista kaikista niistä asioista, joita täytyy tehdä, jotta nämä esteet voitaisiin poistaa. Useimmat näistä esteistä tai rajoista eivät ole mitään niin kovin spektakulaarisia, mullistavia asioita, vaan ihan koskevat esimerkiksi vapaata asiakirjojen liikkuvuutta, vaikkapa avioliitto- tai syntymätodistuksia ja tällaisia kysymyksiä. Ne koskevat myös oikeuden alaa, ja sillä olenkin jo ehdottanut ja se on teidän parlamentin käsiteltävänä jo, eli eksekvaaturmenettelyn poistamista niin, että tuomioistuimen tekemät päätökset yhdessä maassa voitaisiin siirtää toiseen maahan välittömästi ilman välikäsiä ja ilman kuluja. Eli monenlaisia kysymyksiä ihan tosi noittain sieltä löytyy. Eli ne ovat sellaisia asioita, jotka voitte selostaa kansalaisille ne ja koska ne ovat jotakin sellaista, jotka liittyvät kansalaisten päivittäiseen elämään, niin ne ovat hyödyllisiä tarinoita kerrottaviksi. No nyt kun analysoidaan, mitä kansalaiset tietävät Euroopasta ja oikeuksistaan, niin olemme huomanneet, että paljon aukkoja tietoisuudessa on. Ja jos ei tiedä oikeuksistaan, niin eihän niitä voi käyttääkään. Eli on ehdottoman tärkeää ei pelkästään se, että me poistamme nämä esteet ja rajat, vaan se, että me kerromme ihmisille, että olemme nuo rajat poistaneet niin, että kansalaiset tietäisivät oikeuksistaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vähemmän kuin yksi kolmas osa kansalaisista pitää itseään hyvin taikka oikein hyvin tietoisina EU-sta ja EUn tuomista oikeuksista. No minä en näe, että tämä olisi skandaali, vaan se on meille mahdollisuus. Se tarkoittaa sitä, että me voimme rakentaa tuon yhden kolmasosan varaan ja sitten sen pohjalta tarjota lisätietoa tuolle kahdelle kolmasosalle. Ja siksi meidän täytyy tehdä katsoa eteenpäin ja tehdä työtämme paremmin ja tehokkaammin tulevaisuudessa. Ja tämä koskettaa ei pelkästään muutamia tiettyjä kansalaisia, vaan tehän tiedätte, että eurooppalaisia on lähes 12 miljoonaa, siis sellaisia, jotka asuvat jossain muussa jäsenvaltiossa kuin alkuperä jäsenvaltiossaan. Ja 54 prosenttia heistä kertoo, että Monet haluaisivat, se haluaisivat monen kovastikin mennä vaikkapa toiseen jäsenvaltioon työhön, mutta he ovat peloissaan, koska eivät ole välttämättä varmoja heille kuuluvistaan, kuuluvista oikeuksista. Emmehän me tietenkään yritä yllyttää ihmisiä lähtemään kotimaastaan ja menemään toiseen jäsenvaltioihin, valtioon, vaan meidän tarkoitus on antaa heille vapaus valita ja varmuus siitä, että jos he haluavat niin tehdä, niin heitä ei syrjitä ja että heitä kunnioitetaan eurooppalaisina kansalaisina kaikkialla siellä, siellä minne he Euroopassa menevätkin. No kuinka me sitten tiedotamme kansalais, kansalaisille paremmin, paitsi tietenkin suoraan tiedottamalla, mitä te harjoitatte, kun menette vaalipiireihinne. No, meillä on eurooppalainen verkkoportaali. Siellä on hyvin selkeätä ja käytännönläheistä tietoa EU-oikeuksista. Ja me haluaisimme, että tästä tulisi sellainen, tulisi sellainen yhden luukun palvelupaikka, jonne kansalainen voi mennä ja sieltä sitten hänet ohjataan muille portaaleille – sen mukaan aina, mistä kysymyksestä on kysymys. Mutta tämä ei pitäisi olla kansalaisen mielessä, vaan me olemme järjestäneet tuolla kulissien takana sitten sen, kuinka tämä portaali toimii. Kansalaisen tarvitsee vain tietää, että minäpä menen tuonne portaalille, kysyn siellä kysymyksen ja sitten se hoituu sitä kautta. No sitten Europe Directin tullivapaa numero, jossa operaattorit vastaavat kysymyksiin millä tahansa EU kielen, EUn kielellä on oikein mukava, se on oikein toimiva järjestelmä ja yritän yksinkertaistaa sitä. Erityisesti aloitetaan nyt vaikkapa puhelinnumerosta, joka on hirvittävän pitkä eikä sitä kukaan muista. Joten on tärkeää. Ei tietenkään kaikkein tärkeintä, koska tärkeintä on se, että sieltä saa vastauksen, kun sinne soittaa. Mutta tärkeää on, että pääsy on mahdollisimman yksinkertainen. Ja tietenkin 500 paikallista tiedotuskeskusta, jotka ovat näitä Europe Direct-tiedotuskeskuksia, tekevät hyvää työtä. Ja kaiken tämän pitäisi liittyä yhteen siten, että vuonna 2013 me olisimme rakentaneet todellisen työkalun, joka auttaa meitä viemään viestiä eteenpäin ja auttaa meitä auttamaan kansalaisia saamaan sen viestin, jonka he haluavat saada tai ne tiedot, mitä he haluavat saada. Eli kun nämä toimet, mitä tässä kertomuksessa on eh, hahmoteltu, on pantu täytä, täytäntöön, me arvioimme tietenkin eh, tapahtunutta ja laadimme kattavan, kattavan toiminta ohjelman, jotta kansalaiset pääsisivät harjoittamaan täysimääräisesti oikeuksiaan. Joten, hyvä puheenjohtaja, kukaan täällä parlamentissa, mikään valiokunta täällä parlamentissa ei ole vielä ottanut tähän mennessä kansalaisista, kansalaisia koskevaa kertomusta käsiinsä. Se on tällainen monialainen, rajat ylittävä kertomus. Se koskettelee kaikkein, kaikkia asioita elämässä. Se on kulttuurisen diversiteetin raportti, se koskee ihmisoikeuksia, se koskee yhteismarkkinoita ja niin edespäin. Suurin piirtein kaikkea, mitä ihminen elämässään kohtaa, niin sitä täytyy todella tarkastella huolellisesti, jotta voisi valmistautua tähän kansalaisuuden vuoteen. Ja sen sitten esittelen teille maaliskuussa ehdotuksessani, jonka silloin julkaisen. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Redding. Kiitoksia rouva Reding. Nyt täällä on muutamia kysymyksiä. Herra Lockegaard, rouva Vergia, herra Skuria, Jacques. Ja lista jatkuu, se täydentyy koko ajan. Kaikki saavat puheenvuoron. Lockegaard, olkaa hyvä. And I will do this in uh, Danish. Kiitos. Minäpä kysyn kysymykseni tanskaksi. Kiitos komission jäsenelle tästä esittelystä. Number six, I suppose. Mange tak, øh, fru for at... Niin, kiitoksia komission jäsenelle tästä esittelystä ja mukavaa, että tulitte tänne tänään. Olemme odottaneet teidän vierailuanne ja siksi on hyvä nähdä teidät täällä tänään. Haluaisin kiittää myös hyvin yksityiskohtaisesta ja hyvin rajatusta puheesta. Kerroitte, missä nyt mennään ja minkälaisia suunnitelmia teillä on tälle vuodelle. Minä kunnioitan kyllä kovasti teidän hyvin käytännönläheistä lähestymistapaanne näihin asioihin. Ja olin ihan sataprosenttisesti samaa mieltä esityksessänne ilmaistujen asioiden kanssa. Itsekin olen ollut toimittajana vuosikymmenten ajan ja ehkäpä siitä johtuen sitten olemme yhtä mieltä useimmista asioista. No kuitenkin sain sen vaikutelman ja ehkä te olette myös saaneet saman vaikutelman, että jotakin puuttuu. Tämä on sellainen suuri alue, eikä se ole sellainen asia, johon juuri yksi valiokunta voi tarttua tai yksi komission jäsen, vaan tässä pitää tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen. Syyskuussa omassa mietinnössäni yritin olla niin yksityiskohtainen ja tarkka kuin vain suinkin pystyin. Te viittasitte tuohon 4.11. julkaistuun asiakirjaan ja se oli sellainen strategia, jonka kanssa välttämättä kaikki eivät ole samaa mieltä. Se ei niinkään ole strategia, vaan enemmänkin tällainen toimintasuunnitelma. En tiedä, ovatko kaikki lukeneet tämän paperin. Itse olen sen lukenut. Minusta se on hyvin arvokas työasiakirja. Siinä on paljon hyvää, mutta enimmäkseen siinä kuvataan niitä menettelytapoja, joita tässä käytetään ja mainitaan myös ne elementit, joita nyt on jo toteutettu. Kuvittelisin ja lähestyn tässä kysymystäni ja yritän olla nyt yhtä tarkka kuin te äsken olitte, että olipa tämän nimi nyt, nyt sitten strategia tai toimintasuunnitelma, niin voisiko sitä laajentaa ja siihen ottaa mukaan uusia asioita, kuten esimerkiksi vision siitä, että mihin tässä nyt ollaan menossa, mihin koko EUn viestintä on menossa. Vuodelta 2008 on peräisin asiakirjassa todettiin, että tähän suuntaan ollaan menossa, että meillä pitäisi ollakin yhteinen suuri tavoite – ja olen samaa mieltä monien kollegoideni kanssa siitä, että tämä on sellainen asia, jota kannattaisi tutkia. Ja ehkä sitten käytännön tasolla tätä asiakirjaa voitaisiin lähteä laajentamaan. Siinä voitaisiin tutkia esimerkiksi sosiaalista mediaa ja muita uusia medioita, koska ne ovat meillekin ratkaisevan tärkeitä, jos mielimme onnistua ihan käytännön tasolla. Eli kyseessä olisi tällainen läpileikkaava visio ja keski, siinä keskityttäisiin sosiaaliseen mediaan. Voisiko sen lisätä tuonne? Siinä kysymykseni. Kiitoksia, Rafis. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen. Minun mielestäni me kaikki olemme Euroopan kansalaisia – mutta monesti siihen lisätään vielä ammatti. Olen Euroopan kansalainen ja olen taiteilija tai olen opiskelija tai olen autonkuljettaja tai opettaja. Eli meillä on hyvin monenlaisia rajoituksia tällä hetkellä monia ammattiryhmiä kohtaan jotka haluavat ammattiaan harjoittaa. Tänä aamuna unkarilaisten kanssa puhuimme taiteilijoiden liikkuvuudesta Euroopassa, joissa jotkut maat vaativat viisumia. Entä sitten sosiaaliturva, jos vaikka muusikko, joka työskentelee yhdessä maassa ja meneekin sitten toiseen orkesteriin. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä jo, ja monesti on vielä lukuisia ehtoja ennen kuin tämä onnistuu. Vähän aikaa sitten olin Sloveniassa ja siellä tarvitaan autoon tällainen vinjetti tai muuten tulee sakot ja toisissa maissa ei vaadita tuollaista ja kaikki tällainen herättää hämmennystä monien aihealueiden suhteen, ei ehkä yleisen Euroopan kansalaisuuden suhteen, mutta monien konkreettisten asioiden suhteen, jotka vaikuttavat kansalaisten arkielämään. No sitten vielä nämä säätiöt. Tietääkseni ainoa maa Euroopassa, joka sallii sellaisen säätiön perustamisen, joka voi toimia muissakin maissa, on Hollanti, Alankomaat. Eli tällä hetkellä, jos Espanjassa esimerkiksi perustan säätiön ja haluan toimia Luxemburissa, niin sitten minun täytyy Luxemburissa perustaa uusi säätiö. Sama pätee Ranskaan, Saksaan ja moniin muihin maihin. Ja tämäkin aiheuttaa monia ongelmia säätiöille, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä mesenaatteja monillakin alueilla. Kiitos. Markus Kurja. Markus Kurja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa ja toivottaa oikein hyvää vapaaehtoistyön vuotta. Mehän olemme sen nyt tässä käynnistäneet. Ja tämä ensimmäinen tiedonanto jonka annoitte aloitteistanne tällä alalla. Teitä kiitämme. Pidän tässä erityisesti siitä, kuinka monisyisesti komissio on läsnä 27 jäsenvaltioissa edistämässä kokemuksia, keräämässä niitä yhteen. Tämä vuosihan todellakin on, kuten komissaari totesi, hyvin tärkeä ja sitä tärkeämpää on viestittää kansalaisille suhteista esimerkiksi paikallisiin yrityksiin ja toimijoihin. Ja haluaisinkin komissaari Redingiltä kysyä seuraavaa. Koska rahoitus, rahoitusta leikattiin eurooppalaisen televisioverkon pystyttämiseksi varojen puuteen takia ja todettiin, että mieluummin valittaisiin toinen kehityskolku ja ko- polku ja koska tällä sektorilla on paljon merkittäviä yrityksiä, jotka olivat sitoutuneet tekemään työtä tämän projektin edittämiseksi. Ja koska tiedämme, kuinka tärkeä Eurooppa on kansalaisilleen, niin haluaisin tietää komissaarilta tai kuulla komissaarilta nyt, että mikä on se vaihtoehtoinen tie, jonka olette nyt päättäneet valita sitten tämän äh, kysymyksen eteenpäin viemiseksi. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös komission jäsenelle minä kysyisin kansalaisuus- tai kansalaisten asioista. Tämä kysymys on erittäin tärkeä. Se on hyvin läpileikkaava aihe ja se oli, sopisi, sopisi hyvin Euroopan parlamentin hoidettavaksi, koska siitähän meidän toiminnassamme on kyse. Minusta tämä on siis hyvin tärkeä kysymys. Kuuntelin, mitä puhuitte tästä, että tietoa voi olla myös liikaa minä itse olen törmännyt tähän samaiseen ongelmaan monta kertaa ja nimenomaan siihen, että välttämättä kansalaisilla ei ole liikaa, ei ole liikaa tietoa eikä lainkaan tietoa niistä oikeuksista, joita heillä on. Tiedon runsaus on toisaalta myös ongelma. Paikkoja on aivan hirveä määrä, nimenomaan paikkoja, joista tietoa saa. Kansalaiset eivät välttämättä, välttämättä ymmärrä saamaansa tietoa Toinen asia sitten, jonka halusin ottaa esiin, on se, että minusta meillä tulisi olla tällainen laajempi eurooppalainen tavoite. Meillä on näitä tietoa levittäviä keskuksia, parlamentilla on niitä, Euroopan parlamentilla on omia tiedotustoimistoja ja komissiolla on tietysti omansa niilläkin on vaikeuksia kertoa asioista sillä tavoin, että se kiinnostaisi kansalaisia, että kansalaiset kiinnostuisivat näistä eurooppalaisista asioista. Kyse on siitä, kuinka saadaan liikkeelle kansalaiset. Tässä edustaja Skuria puhui televisiosta. Minä ajattelen erityisesti tässä paikallisradiota. Siellä voitaisiin olla enemmän läsnä Meillä on myös osallistavan median eurooppalainen verkko. He tekevät suoraan työtä kansalaisten kanssa. Komissio voisi tukea tätä toimintaa, mutta siitä on kieltäydytty tähän mennessä. Minusta se on sääli, koska Euroopan parlamentille tämä kysymys ei, ei sinänsä liity mihinkään yksittäiseen parlamentin toimintalinjaan tai kohtaan – ja siksi siitä on nyt kieltäydytty ja se on jäänyt huomiotta. Euh, Mieleeni jäi eräs lause tästä, en tiedä mistä asiakirjasta se sinänsä on, mutta kyse on siitä, että eurooppalaisten tulee ymmärtää oma, oma eurooppalaisuutensa, oma kansalaisuutensa – Minä itse uskon siihen, että eurooppalaisille ja kansalaisille tulee selittää asioita ruohonjuuritasolla. Kansalaisilla on usein sellainen vaikutelma, että Brysselissä byrokraatit keskustelevat keskenään ja tekevät päätöksiä, jotka eivät vaikuta heidän omaan elämäänsä millään tavalla. Ja he ovat sitä mieltä, että Euroopan parlamentillakaan ei ole oikein mitään virkaa. Eli nämä ovat ne kysymykset, joihin meidän tulisi nyt puuttua. Kansalaisuuden pitäisi olla sellainen asia, josta kansalaiset itse ovat tietoisia, he, heidän tulee olla tietoisia omista oikeuksistaan, jotta he voivat myös tehdä mielipiteensä tiettäviksi. Olemme liikkuneet mielestäni hiukan tähän suuntaan, mutta tulokset eivät tähän mennessä ole olleet kovin loistavia. Tämä on tärkeä keskustelun paikka. Ja sitten viimeiseksi näistä äh, säätiöistä. Täällä niistä jo puhuttiinkin. Olemme allekirjoittaneet lausuman, jossa puututaan nimenomaan näihin talous, äh, talous- ja sosiaalisiin seikkoihin. Kiitos. No. Nyt vielä yksi puheenvuoro ja sitten Rouva Reding voi jo alkaa vastailla näihin Ivan, olkaa hyvä. Eu vreau doar să atrag atenția asupra diferenței care există. Haluaisin kiinnittää huomiota huomiotanne tiettyihin eroihin oikean korrektin viestinnän ja toisaalta tehokkaan viestinnän välillä. Voimme kirjoittaa sopimuksia sellaisella kielellä, jolla haluamme viestiä, mutta varmaankin komissiosta löytyisi sellaisia asiantuntijoita, jotka osisivat kertoa meille, miten, miten viestiä oikealla tavalla, kun kommunikoidaan Euroopan unionin toiminnasta kansalaisille. Nämä perustamissopimukset ovat sellaisia, että ne hyvinkin helposti ovat tylsiä, eivätkä herätä miehen kiintoa. Meidän kommunikaatiomme pitäisi olla luovaa viestintää. Ja kansalaisten tukemiseksi meidän täytyy tehdä työmme mielenkiintoiseksi kansalaisille. Me olemme saaneet niin paljon toimittajia täällä vastaanottaa täältä, täällä Brysselissä viime vuonna, jotka ovat olleet mukana, siis romanialaisia toimittajia, jotka ovat olleet paikallis- ja alueellistasolla. Ja Santiago Fisas ja Lockegaard ja Kammenberg, nämä kolme kollegaa, tapasivat näitä toimittajia ja keskustelivat heidän kanssaan ja minä olin siinä mukana. Ja sitten lopuksi he kertovat aivan suoraan, että jos heidän pitäisi kirjoittaa siitä, mitä Brysselissä tapahtui, niin he eivät siihen pystyisi. He katsoivat, että se mitä me täällä teimme oli kyllä mielenkiintoista, mutta vain niille, jotka oli initioitu tähän joukkoon mukaan. Ja ne, jotka eivät olleet asiantuntijoita politiikkaa, politiikassa eivät olisi olleet kiinnostuneita tästä aiheesta. Koko menettelytapa, järjestelmä ei ole kovinkaan selvä. Ihmiset eivät osaa erottaa kansallisia ja, ja Euroopan parlamenttia toisistaan ja eri toimielimiä. Joten haluamme, jos haluamme tukea kansalaisia, meidän täytyy olla luovia, meidän täytyy olla mielenkiintoisia heidän silmissään. Ja me kaikki tiedämme, että artikkeli EU-sta luetaan vain, jos se on mielenkiintoinen. Jos nyt katsoo internetistä ja etsii tietoa EU-sta, niin tällainen henkilö tarvitsee mielenkiintoista informaatiota ja sen takia meidän täytyy tehdä omasta työstämme mielenkiintoisempaa. Kiitoksia. Äh, Kiitos. Unohdin Rova Shakan, joka ilmoittautui ihan alussa. Voitteko siirtyä toiselle kierrokselle? Hyvä. Schake, Rüpel, Badia, Honeyball, Manders and Boris. Okay, da er. Well, if I understand roughly Uh, Jos minä nyt suurin piirtein ymmärrän, mitä nämä viisi puhujaa sanoivat, niin vaikuttaa siltä, että on aika suuri yhteisymmärrys puhujien ja komission välillä. On hyödytöntä lähteä suuriin institutionaalisiin ja teoreettisiin kysymyksiin ja esitellä sellaisia kansalaisille – journalistit, paitsi sellaiset, jotka ovat täällä Brysselissä, eivät ymmärrä niistä mitään, eivätkä ne liity suoraan kansalaisten elämään. Ja tämä on juuri se syy, minkä takia olen omassa johdannossani tuonut esiin, miten tästä päästään ulos, miten asiat tehdään toisin. Me tarvitsemme erittäin konkreettisia elementtejä voidaksemme selostaa kansalaisille, mitä Eurooppa tekee heidän hyväkseen. Annan teille tämän esimerkin, ei siksi, että minä tein niin, vain, vain koska te kaikki menitte äänestys tai viime vaalikampanjan sen kanssa. Kysymyksessä oli roaming, tämä matkapuhelinkysymys. Tämän kansalaiset ymmärsivät, koska se vaikutti heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Juuri tällaisia asioita meidän täytyy kansalaistoimissamme toteuttaa. Se, mitä Eurooppa tekee, on sellaisia, Eurooppa tekee asioita, joita kansallisvaltio ei pysty tekemään ratkaistakseen rajat ylittäviä kysymyksiä. Niitä voivat olla esimerkiksi tilanne, jossa haluat, haluatte viedä autonne niin kun muutatte naapurivaltioon. Sitten te maksatte verot kaksi kertaa ja teille tulee paljon hallinnollisia kuluja ja niin edelleen. Eli miksi me emme tee tätä ihmisille helpoksi? Me teimme sen helpoksi 2013. Eli näillä tavoilla elämä helpottuu ja tehostuu. The Tourist. Toinen esimerkki. Turisti, joka joutuu eh, naapurimaassaan liikenneonnettomuuteen. Poliisi tulee paikalle ja poliisi soittaa hänelle eikä hän tiedä yhtään mistä on kyse. Mutta vuonna 2013 tai tulevaisuudessa me olemme jo saaneet muutettua sellaisten henkilöiden oikeudet, jotka poliisi vie esimerkiksi pidätykseen tai vankilaan. Eli tällöin automaattisesti heille annetaan nämä tietyt oikeudet ja tieto niistä automaattisesti. Kun he joutuvat tällaiseen tilanteeseen, heille tiedotetaan heti automaattisesti, mistä heitä syytetään, ja he saavat sen tiedon äidinkielellään. Kaikki tämä on jo käynnissä ja voisi kertoa tai mainita monia muitakin esimerkkejä tällaisista toimista, mutta teillä varmaan on tämä asiakirja jo tuolla kansiossanne. Ja jokainen näistä äh, lappusista äh, merkitsee monia lainsäädännöllisiä päätöksiä, jotka ovat jo tekeillä tulevia vuosia varten. Vuonna 2013 meillä tulee olemaan monia, monet näistä hyvin konkreettisista ongelmista ratkaistuina. Nämä ongelmat ovat nimenomaan kansalaisten arkielämän ongelmia ja ne monet niistä ratkaistaan tulevina vuosina. Annanpa esimerkin viime kuukausilta. Yksi elementeistä joita alueellinen, paikallinen tai kansallinen lehdistö eniten nosti esiin, oli kysymys ähm, eri maalaisten avioparien, kansainvälisten avioparien avioeroista, kun joku ranskalainen on mennyt puolalaisen kanssa naimisiin ja he asuvat Belgiassa ja sitten he eroavatkin, niin mitä sitten tapahtuu? Tämä on hyvin konkreettista konkreettinen esimerkki. Miten tämä ongelma ratkaistaan? Ei tietenkään sitä ongelmaa, että he eroavat, sille me emme voi mitään, mutta jos he päättävät erota, niin miten me yksinkertaistamme heidän elämäänsä? Tai miten he saavat esimerkiksi syntymätodistuksen ja niin edelleen. Eli lukekaa nämä kansalaisuusraportit, joita, jotka mainitsin, ja tulet, näette, että tulette näkemään, että vastauksia koko ajan annetaan. Me teemme jo parhaillaan tätä työtä. Tärkeää on myös saada ihmiset ymmärtämään, että näitä uusia oikeuksia syntyy ja että asioita tehdään koko ajan. Miksi heillä on näitä uusia oikeuksia? Siksi, että täällä on Euroopan parlamentti, joka on päättänyt niistä oikeuksista. Ja juuri tällaista minä haluaisin viedä kansalaisille. Kaikki jotka lähtevät 2014 vaaleihin kampanjoimaan, voivat puhua kansalaisilleen ja kertoa, mitä minä olen tehnyt tässä parlamentissa viime vuosien aikana. Voivat kertoa, että olen ratkaissut tämä ja nämä ja nämä ongelmat teidän puolestanne, nyt ja teillä on enemmän oikeuksia. Ja tämä on Euroopan kansalaisuusvuoden päämäärä ja tavoite. Ja tämä vastaa myös kysymykseen, joka tuli täältä kysymykseen, joka liittyy lehtimiehiin, sillä journalistit tuolla tasolla, paikallisella ja aluetason lehdissä ja medioissa tarvitsevat hyvin konkreettisia asioita, jotka liittyvät kansalaisten elämään. Minä olen nyt antanut komission jäsenille mukaan tämän FISH-asiakirjan, kun he menevät jonnekin kentälle puhumaan he eivät puhu ainoastaan omasta aiheestaan, vaan he katsovat esimerkiksi, osoittavat sieltä lähiseudulta kouluja, teitä tai luonnonsuojeluhankkeita, joista he osaavat sitten kertoa, että Euroopan unioni on ollut mukana rahoittamassa näitä hankkeita. Meidän täytyy tosiaan mennä kentälle ja paikan päälle näin asioinnemme. Ja kaikkia journalisteja se tietysti kiinnosta, mutta joka tapauksessa minulla on ollut se päämäärä siitä hetkestä lähtien, kun aloitin, kun sain tähän salkkuuni mukaan nämä kansalaisuuskysymykset. Minun otin tavoitteekseni saada aikaan myönteisiä otsikoita suosituissa lehdissä. Myönteinen EU-hun liittyvä otsikko – Bild-Zeitungissa, se on mahdollista. Me olemme onnistuneet siinä. Me olemme onnistuneet siinä tällaisten pienten projektien kautta ja sitten meidän täytyy selostaa journalisteille ja kansalaisille, että juuri tällaisia uutisia politiikan tekijöiden täytyy antaa lehdille. Minun täytyy tehdä aloitteet ja sitten teidän täytyy mennä omien kansalaistenne luo ja selittää heille, mitä te, mistä te olette päättäneet ja millaisia uudistuksia olette tehneet. Ja tietysti myös meidän tiedotuskeskuksissamme nämä asiat pitää, näiden asioiden täytyy olla esillä. Minä toivon saavani lisää tällaista tulevina kuukausina ja vuosina, koska se toimii todella hyvin ja komissio ja parlamentti, kun ne tekevät yhteisiä aloitteita, niin tämä on erittäin houkuttelevaa kansalaisten näkökulmasta ja antaa myös mahdollisuuden näyttää kansalaisille tai antaa politiikoille kasvot, sellaisille politiikoille, joista täällä Euroopassa on päätetty. Ehkä minä osin jo vastasinkin herra Lokegaardille. Tällainen lähestymistapa tai lähestymistapa, josta puhun, siinä on hyödytöntä tehdä suuri strategia. Se strategia voidaan ilmaista yhdellä lauseella. Tavoittakaa kansalaiset, tehkää ja puhukaa konkreettisista päätöksistä, joita Euroopan tasolla on tehty. Eli me tarvitsemme työkaluja, emme me strategiaa tarvitse, vaan me tarvitsemme työkaluja, jotka toimivat, ja yksi niistä, kuten aivan oikein sanoittekin, on nimenomaan uusi media, uudet mediat, sosiaalinen media, sosiaaliset median verkostot. Me emme käytä niitä tarpeeksi, olen siitä aivan samaa mieltä kanssanne ja meidän pitäisi yhdessä miettiä, miten voimme vahvistaa niiden käyttöä näiden uusien medioiden ja sosiaalisen median käyttäjän. Olisi ikinä uskonut olevani Twitterissä, mutta nuoret ihmiset tuolla komissiossa ympärilläni saivat minut vakuuttuneeksi ja niinpä minä nyt sitten olen siellä. Eli meidän täytyy käyttää myös tätä uutta mediaa ja meidän täytyy myös ruokkia journalisteja, jotka käyttävät tätä mediaa. Komissiolla on nyt vuosittain tuhansia journalisteja, jotka – jotka tulevat koulutukseen, jossa he oppivat, miten Euroopan unioni toimii. Tämä, on, tämä tehdään hyvin objektiivisesti. Heille vain selostetaan, miten toimielimet toimivat. Ja tuhannet journalistit eri puolilta osallistuvat tällaisiin koulutustilaisuuksiin. Ja te teette sitä samaa. Monet journalistit eivät tule vain komission, vaan he tulevat myös parlamenttiin harjoittelujaksolle ja alueiden komitea on toinen paikka, missä he ovat. Minä uskon, että me emme tee tarpeeksi yhteistyötä alueiden komitean kanssa. Minä uskon, että pormestarit ja suurten alueiden johtajat ovat erittäin tärkeitä tällaisten viestien viemisessä niin, että ne saavuttavat kansalaiset. Se, miten me selostamme asiat ulkomaailmalle, on äärimmäisen tärkeää ja herra Fisas, te olette aivan oikeassa siinä, että kansalainen on moni, kansalaisuus on monimuotoista ja tässä valiokunnassa yhdessä kulttuurista vastaavan kollegani kanssa te varmasti otatte uudelleen esille taiteilijoiden liikkuvuutta koskevan hankkeen, jonka, joka aloitettiin kymmenen vuotta sitten. Me voimme ratkaista tämän kysymyksen vain, jos me ratkaisemme kansalaisten yleisen liikkuvuuden kysymyksiin. Ja vaikka meillä on kansalaisten vapaa liikkuvuus, niin esteitä on viljalti ja monet niistä ovat hallinnollisia. Eivät välttämättä siis äh, laillisia tai juridisia, lainsäädännöllisiä, mutta kukaan ei vielä ole pakottanut jäsenmaita poistamaan näitä esteitä. Eli meidän täytyy nyt ensitöiksemme tehdä lista, jonkunlainen katalogi kaikista näistä esteistä, jotka estävät taiteilijoita, juristeja, kansalaisia, turisteja ja opiskelijoita saamasta sellaista kohtelua kuin heidän kuuluisi saada, kun he menevät toiseen maahan. Eli nämä ovat nyt näitä arkielämän asioita, monia pieniä kysymyksiä, ei yksi suuri kysymys. Ja näitä pieniä kysymyksiä ihmiset ymmärtävät paljon paremmin, kun me e, esitämme ne heille vankan ratkaisun kerran. Ja siksi tämä vapaaehtoistyön vuosi on äärimmäisen tärkeä, koska siinä me pääsemme sellaisten ihmisten kanssa tekemisiin, jotka ovat omistautuvia, jotka haluavat tehdä jotakin, ja heilläkin on monia esteitä. Yksi asia, jonka me otamme tänä vuonna käsittelyyn, on rajat ylittävä vapaaehtoistyö. Miksi se ei toimi? Juuri näiden esteiden takia, joten tämäkin on sellainen ongelma, johon meidän on tarkoitus tänä vuonna, tämän vuoden aikana puuttua pontevasti. Sitten televisioverkko. Meillähän on tämä radioverkko, pienet paikallisradiot, monien yliopistojen radioasemat ovat siinä mukana ja se toimii erittäin hyvin. Siinä on hyvin vähän hallinnollista painolastia, jotta se saadaan toimitaan. Ja tämän järjestelmän, tämän hyvin toimivan järjestelmän pohjalta meillä oli ehdotus, että luotaisiin myös televisioverkko. Ja sitten minä tulen vielä tähän tukiaiskysymykseenkin. Se liittyy tähän. Olen tutkinut tätä asiaa hyvin vakavasti ja olen nähnyt, että tämänhetkisessä budjettitilanteessamme nämä ehdotukset eivät olleet kovin kustannustehokkaita. Ja minä ajattelin, että olisi parempi keskittyä ja laajentaa olemassa olevia järjestelmiä ja työvälineitä pikemminkin kuin luoda uusia, jotka sitten loppujen lopuksi eivät välttämättä olisi kauhean tehokkaita. Joskus komission jäsenenä on tehtävä päätöksiä ja minä olen hyvin luksemburgilainen tässä suhteessa – me olemme hyvin jalat maassa olevia ihmisiä. Toimiiko tämä, tuoko se lisää arvoa, saako siinä vastinetta rahoilleen. Ja ne ehdotukset, joita pöydällä oli, johdattivat minut siihen johtopäätökseen, että on parempi eh, lopettaa tämä toimia olevassa olevien työvälineiden puitteissa. Ne, jotka ovat tehneet töitä kehittääkseen näitä projekteja, ovat saaneet rahaa siitä, mitä he ovat tehneet. Ei, ei siis ole niin, että he olisivat investoineet rahaa, energiaa ja toivoa. Kyllä he rahallisen korvauksen ovat työstään saaneet, joten siinä ei ole mitään epäselvää. tukiaiset, tuet, meiltä pyydetään niitä paljon ja anotaan ja vaaditaan. Ja monet vaatimukset ja anomukset eivät noudata hyvin kovin tiukkoja sääntöjä. Kysyin tiimiltäni tai pyysin tiimiäni katsomaan kaikkia tukia, joita me maksamme. Niitä on lukuisia ja hyvin usein ne ovat jonkunlaista kuorrutusta, eivätkä ne johda tehokkaaseen toimintaan. Minä tulen jonain päivänä ehdottamaan uudistusta koko tukijärjestelmälle. Ja voin kertoa teille jo nyt, että puolet teistä tulee kirjoittamaan minulle kirjeitä, kun taas toinen puoli, tai kun taas 100 prosenttia teistä tulee sanomaan, että täytyy olla vakavasti otettava järjestelmä ja rahalle on saatava vastinetta. Eli rouva puheenjohtaja, uskon, että meillä tulee olemaan tästä asiasta vielä hyvin kiinnostava keskustelu, mutta ehkä ymmärsitte, että minä haluan saada tämän asian toimimaan. Minä haluan tämän lainsäädäntökauden lopussa, kun meidän pitää mennä kansalaisten luo kertomaan, mitä me olemme saaneet aikaiseksi. Minä haluan, että meillä on mitä näyttää käyttää. Komission jäsen ei tietenkään ole se, joka lähtee ulos ja lähtee kertomaan kansalaisille, ei vaan koko parlamentti. Kaikki seuraavien vaalien ehdokkaat tarvitsevat näitä ja menkäämme yhdessä näyttämään, mitä olemme saaneet aikaan. Kiitoksia. Täällä on vielä 11 kollegaa, jotka haluavat puhua. Olkaa ystävällisiä ja kysykää kysymyksiä, älkää esittäkö niin paljon kommentteja. Meillä on aikaa vain viiteen asti. Rouva Schaakel. Thank you, Madam Chair, Madam Commissioner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myös komission jäsenelle näistä yksityiskohtaisista vastauksista ja kommenteista. Minä halusin ottaa esiin muutaman asian, joista puhuitte. Tämä esteiden poistaminen erityisesti tietoon liittyvissä asioissa. Se on totta kai erityisen relevanttia paikallistasolla, mutta myös muuten. Meillähän on vielä esteitä olemassa, erityisesti kun katsotaan eurooppalaisia digitaalisia markkinoita ja se haittaa sitten tiedon välitystä ja myös kulttuurialaa ja uutta mediaa, josta jo puhuitte. Puhuitte tästä liian, liian tiedon olemassaolosta ja siitä, että tosiaan tietoa on liikaa ja, ja se pätee varmasti opiskelijoihin, yrittäjiin ja niin edelleen. Puhuitte, että meillä tulee olla jonkinlainen keskeinen viesti. Mainitsitte myös uusien välineiden kehittämisen ja sen, että vuosi 2013 on kansalaisten vuosi. Ehkä kuitenkin se on helppo pilkan kohde, koska jokaisen vuodenhan tulisi olla kansalaisten vuosi. Ja varmasti Euroopan kansalaiset ovat samaa mieltä. Toivottavasti kansalaiset tuntevat, että jokainen vuosi on heidän vuotensa ainakin täällä parlamentissa. Median ja viestinnän roolit. Uutisten välittäminen on toki tärkeää, mutta sen täytyy tapahtua avoimesti. Media välittää uutisia, mutta toisaalta myös vahtii sitä, mitä me täällä teemme. Siksi on tärkeää muistaa tämä vallan vahtikoiran rooli. Tieto on totta kai erittäin tärkeää kansalaisille ja myös toimittajille nimenomaan siinä, että se, se luo lisää avoimuutta. Nyt puheenjohtaja sitten siihen kysymykseen. Haluaisin kannustaa kansalaisia osallistumaan entistä enemmän. Erityisesti relevantilla tiedon välityksellä kansalaisethan ovat tässä se ensisijainen yleisö tietoa voisi tehdä paremmin avoimeksi. Se pitäisi saada kansalaisten saataville, erityisesti yrittäjien ja opiskelijoiden saataville. En usko, että kukaan oikeastaan ymmärtää sitä, kuinka arvokasta meilläkin täällä oleva tieto voi olla. Meillä on paljon tietoa Euroopasta ja esimerkiksi Facebook käyttää tietoa tarjotessaan palveluitaan kaikilla Euroopan kielillä. Haluaisin siis kannustaa teitä tutkimaan Yhdysvaltain tapaa toimia tässä avoimen tiedon asiassa. Vielen Dank, Frau Trüppel. Kiitos, rouva Trüppel. <clears throat> Yes, um, uh, thank you, madam. Niin, kiitoksia, rouva komissaari. Haluaisin palata pariin asiaan, mihin mainitsitte. Eli poliitikot luovat tarinoita – ja nyt te tietenkin tarjoatte asiakirja-aineistoa tuleviin vaaleihin. Eli näin saman riskin, mikä tuossa jo edellä mainittiinkin. Eli tässä on nyt sitten kahden vuoden päästä kansalaisten vuosi sen jälkeen, kun on luovuuden ja innovaation vuosi ollut. Eli monet voivat sanoa, että minä en ole niin tyytyväinen tästä otsakkeesta, koska minusta tässä on riski. No sitten kun sanoitte, että haluaisitte bildissä olevan positiivisia, myönteisiä otsikoita, niin jos nyt sanotaan, että poliitikot luovat tarinoita ja eurokriisistä kun puhuttiin, niin tietysti Sarkozy ja Barroson lausunnot ovat siinä tärkeitä, eli suuret tärkeät henkilöt luovat tarinoita, mutta en usko, että te, teidän konseptinne on tässä niin vakuuttava ja en ymmärrä tästä TV-verkosta ilmaisemana kantaa. Sanotteko te nyt, että, että raha ei ole tarpeeksi ja toisaalta ei, ei ole, se ei ole riittävän tehokas, mutta on aivan selvää meille kaikille, että päivittäin me olemme aivan paikallistasolla toimimassa ja ilman TVtä, koska siis itse asiassa ilman TVtä, joka on yhä enemmän internetissä, emme pääse kansalaisten lähelle. Eli meidän on käytettävä joukkotiedotusvälineitä ja internettiä ja TVtä osana sitä, joten en, en ole niin vakuutunut siitä, että se mitä su- suunnittelette tässä olisi kovinkaan vakuuttavaa. Gracias, señora komissaria. Mm. Kiitoksia rouva komission jäsen siitä, että olette täällä paikalla ja selitätte meille kaiken nämä, kaikkia nämä asioita. Olisi mukava, että kävisitte useamminkin. Viime lainsäädäntökaudella kävimme, kävitte täällä useammin. Teillä on tietysti nyt hyvin laaja salkku ja teillä on paljon tekemistä olen lähes kaikesta sanomastanne samaa mieltä, kuten myös useimmista niistä asioista, joita täällä on sanottu. Yksi kysymys siis vain. Kaikki nuo ehdotukset, joita te teitte, ovatko jäsenmaat niistä samaa mieltä? Tehän tiedätte paremmin kuin minä, että jäsenmaat mielellään ottavat kunnian kaikista uudistuksista ja antavat mielellään sitten Euroopan unionille pyyhkeitä kaikista onnettomuuksista, joten olisi hyvä, jos me saisimme heidät mukaan yhteiseen ponnistukseen. Sitten rouva Hannibal. Kiitoksia paljon. Kiitoksia komission jäsenelle, että tulitte tänne ja selostitte näkemyksenne meille ja onnittelu tästä kovin kattavasta kertomuksesta. Haluaisin itse asiassa esittää jatkokysymyksen liittyen informaation käyttöön käyttöön, tai itse asiassa eroon informaation ja uutisten välillä. Minun mielestäni tästä kertomuksesta puuttuu nimenomaan ne uutiset. Informaatiota siinä on kyllä. Että jos nyt, pro, jos EU-asioista profiloidaan kansallisesti tiettyjä versioita, niin se on juuri se, mikä meiltä vähän puuttuu. Kuinka me voisimme löytää sellaisia tarinoita, jotka ovat kansalliselle medialle mielenkiintoisia. Ellei näin onnistuta tekemään, niin emme onnistu toiminnassamme. Eli jos aiotaan saada aikaiseksi minkäänlaista kehitystä siinä, miten jäsenvaltiot EU näkevät. Ja koska itse tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin tiedän jotakin siitä, kuinka huonossa valossa EU nähdään monissa jäsenvaltioissa, niin meidän täytyy kehittää hyviä tarinoita ihan maailmanlaajuisesti EUsta, jotka ovat riittävän mielenkiintoisia. Herra Ivan Suosa totesi, että täytyy olla luovia. Tämä on tärkeää, joten kysyisin jälleen kerran teiltä, kuinka, minkälainen visio teillä asian suhteen on ja kuinka aiotte viedä sitä eteenpäin. No sitten olen periaatteessa samaa mieltä kanssanne monista asioista ja miet, mietinkin, että voisitteko alue, alueiden komitean paikalliset MEPit ja paikallis, paikalliset alueneuvostot – toistensa kanssa? Voitaisiinko ne siis ko- koordinoida jotenkin toistensa kanssa ja auttaa tällaista koordinaatiota, koska alueen tasolla kommunikaatiostrategian miettiminen olisi tärkeää. Nimittäin Lontoon tapahtumat ovat aika erilaisia kuin mitä tapahtuu muualla. Ja sitten uudet mediat. Olemme oikealla tiellä, mutta ehkä meidän yksilöinä pitäisi käyttää Twitteriä ja tämän kaltaisia välineitä. Ja sitten ihan lopuksi vielä paikallisasiaa. Nimittäin käytettäisiin kansalaisia. Jos Britanniassa puhutaan kansalaisista, niin ihmiset lakkaavat kuuntelemasta välittömästi. Me emme käytä oikeastaan tällaista terminologiaa. On ihan ok käyttää tällaisia sanoja täällä, mutta jos nyt bussipysäkillä puhutaan Euroopan kansalaisista ihmisille, niin heti välittömästi kyllä keskustelu katkeaa. Paljon muitakin esimerkkejä tämän kaltaisista asioista on. Kiitoksia. Moosen in der Union. EU:ssa on mimosoja. Herra Mennes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin halusin kiittää teitä tästä puheesta ja toimintaohjelmastanne. Olen samaa mieltä kaikesta. Nostaisin esiin kuitenkin pari asiaa. Te puhutte varmasti nyt niille ihmisille, jotka ovat jo kiinnostuneita Euroopasta, vaikka toisaalta 87 prosenttia ei-eurooppalaiset asiat juurikaan kiinnosta. Meidän tulisi tehdä tämä viestintä sillä tavalla, että kansalaiset todella voivat tuntea ylpeyttä Euroopasta. No kollegat varmasti tässä nyt nauravat. Minä olin esimerkiksi Ryder Cupissa ja siellä 60 000 ihmistä brittiä itse asiassa hurrasi vain Euroopan puolesta. No tässä kyseessä oli urheilu, mutta varmasti voisimme kehitellä jonkinlaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi oma, omat euroviisut EUn jäsenmaille. Ne olisivat sellaisia asioita, joista eurooppalaiset voisivat olla ylpeitä, ja jos eurooppalaiset ovat ylpeitä eurooppalaisuudestaan, niin silloin he ovat ylpeitä myös omasta kansalaisuudestaan. Ja jos näin käy, niin silloin varmasti myös toimittajat ja media kertovat tästä asiasta ja kertovat, mitä heidän tulee tietää oikeuksista ja velvollisuuksista. Voisiko tällaista ajatella? Dank, Herr Boris. Kiitoksia, herra Boris. Myślę, że taką, taką imprezą będzie Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Uskoisin, että tällainen e, tapahtuma, eurooppalainen e, mestaruuskisa Puolan ja Saksan välillä 2012 vuonna olisi oikein herkullinen mahdollisuus. No se, mitä puhuitte tuosta uudesta mediasta ja uudesta ajattelutavasta ja yksityiskohtaisesta viestinnästä ja näistä sadoista aloitteista, aloitteista Euroopan instituutioiden taholta, niin täytyy sanoa niistä, että minulla olisi yksi ehdotus. Me olemme hyväksyneet niin paljon aloitteita, esimerkiksi eurooppalaisen kansalaisuuden aloitteen, ja 70 prosenttia EUn lainsäädännöstä saatetaan osaksi kansala- kansallista lainsäädäntöä. No, yritän tässä nyt sanoa, että suurimmat, tärkeimmät jäsenvaltiot toimivat siten, että niissä julkisella medialla on hyvin tärkeä asema ja niiden vastuulla on informoida kansallisista aspekteista ja kulttuurisista aspekteista. Ja kertominen tärkeistä sisällöistä on ydinasia. Meidän pitäisi miettiä, kuinka koordinoidaan eri roolit niin, että jäsenvaltioiden julkinen media olisi velvollinen kertomaan myöskin näistä hyvin tärkeitä, tärkeistä aloitteista ja päätöksistä, mitä Brysselissä tehdään. Tänä päivänä useimmissa jäsenvaltioissa tietoa tarjotaan vain kielteisistä asioista täältä Brysselistä ja sitten yksityisessä mediassa tämä sitten kilpistyy todellakin pelkästään negatiiviseksi informaatioksi. Julkisen median tehtävä ja missio pitäisi olla jäsenvaltiossa se, että se olisi vastuussa myöskin positiivisten asioiden kertomisesta, mitä kaikkea Brysselistä tulee osana EUn laajempaa viestintästrategiaa. Kiitoksia. Thank Frau Verheyen. Kiitoksia, Rova Verheyen. Minusta on aika jännittävää, miten me täällä keskustelemme parhaillaan medioiden vapaudesta tehdä erilaisia juttuja. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, Rova Reding, tuo teidän lähestymistapanne eh, sen suhteen, miten me saavutamme kansalaiset paremmin. Ja Euroopan hyväksyttävyys laskee, koska myös tieto Euroopan, Euroopasta vähenee yhä vähemmän ihmiset, jotka eivät ole eläneet jaetussa Euroopassa, ymmärtävät EUn merkityksen ja huonot uutiset menevät yleensä paremmin kaupaksi kuin hyvät. Minusta on tärkeää, että informaatiostrategia on paljon strukturoidumpi kuin tähän mennessä. Meillä on tällä hetkellä informaatioturva, jotta tavallinen kansalainen ei kerta kaikkiaan selviä. Ja jokainen komissio jäsen, jokainen pääosasto tuottaa ihan valtavasti informaatiota, jolla varmasti on itsessään jokin oikeutus, mutta jotka on hyvin vaikea saattaa osaksi kokonaista informaatiokonseptia. Minun mielestäni tämä informaatiotulva on todella suuri ongelma ja mielestäni on tärkeää, haluan kysyä teiltä, onko koskaan mietitty, että lähdettäisiin luovasti tutkimaan tätä informaatiomassaa ja lähdettäisiin miettimään, mikä informaatio voisi olla tärkeää jollekin tietylle ihmisryhmälle ja siinä voitaisiin sitten keskitetysti informoida kansalaisia ja tiettyjä kansalaisia kansalaisryhmiä paljon päämäärä suuntautuneemmin niin, että se olisi kohderyhmä suuntautuneempaa. Tällä hetkellä transparenssia on niin paljon, että transparenssi katoaa. Metsää ei enää nähdä puilta, kun informaatiota tulvii joka puolelta, eikä siitä ota selvää tavallinen kansalainen. Eli on hyvin vaikeata saada tolkkua kaikesta, mitä täällä tapahtuu. Minun mielestäni on tärkeää myös pohtia sitä, miten Eurooppa liittyy henkilöihin. Joku sanoi juuri äsken tuossa, että paikan päällä pitää olla mukana ja pitää olla kentällä, mutta kun minä katson meidän parlamenttimme istuntomuotoja, niin on aika vaikeaa olla paikan päällä kentällä. Sama pätee komission jäseni. Miten tätä asiaa voitaisiin parantaa? Miten meillä olisi enemmän äh, suoraa kontaktia ihmisiin ja kansalaisiin. Kiitos. Tavaristoiseksi viimeinen puhu. Thank you, Madam Chair, and let me just say at the beginning that I... Kiitos puheenjohtaja. Minä teen pari ehdotusta. En kysy niinkään kysymyksiä. Minä haluaisin tehdä eroon kahden eri käsitteen välillä, eli propaganda ja kansalaisuus. Olen kuunnellut täällä hyviä ajatuksia, ne ovat enemmänkin propagandaa, mutta siihen Euroopan parlamentin ei tulisi puuttua. Ensinnäkään siksi, koska me olemme aika huonoja mainosmiehiä. Kun Eurooppa yrittää mainostaa itseään, niin se kuulostaa täysin keinotekoiselta ja kaikki inhoavat sitä. Kansalaisuus on ihan eri asia. Kyse on siitä, että ihmiset tietävät, tuntevat oikeutensa. Niitähän voi käyttää vain silloin, kun ne tuntee. Tämän tulisi olla demokraattisen vie- viestinnän ytimessä. Eli kannattaa puhua yksinkertaisesti, mistä oli esimerkiksi Amerikan vallan, vallankumouksessa kyse siitä, että jos ei maksa veroja, ei ole oikeuksia. Ranskan vallankumouksessa vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Eli pitää yksinkertaistaa. Jos ei pysty yksinkertaistamaan viestiä, niin ei se mene kenellekään läpi. Meillä pitää olla siis yksi eurooppalainen demokratia, eikä sellaista, missä on 27 eri demokratiaa. No sitten kansalaisoikeudet. Meillä on totta kai perusoikeuskirja, se on yksinkertainen ja hyvä asiakirja, mutta loppuja oikeuksia saa sitten etsiä direktiiveistä ja asetuksista. Te puhuitte esimerkiksi tietosuojasta. No siinä asiassa se pitäisi ottaa esimerkiksi. Siinä, siitä pitäisi antaa vaikka tällaiset kymmenen käskyä minun tietojani ei saa myydä ilman lupaa ja niin edelleen. Kymmenen tällaista tärkeää asiaa. No sitten pitäisi yksinkertaistaa näitä tietosuojalausuntoja, joita jokaisen nettisivun alalaidasta löytyy. Kun siitä sitten napsauttaa, niin sieltähän tulee kymmenen sivua, ties mitä pientä pränttiä. Ja kaikki suostuvat näihin ehtoihin lukematta itse asiassa niitä lainkaan. Voimme varmasti tämän asian parissa tehdä työtä. Komissio on sitä aiemmin lykännyt hiukan eteenpäin, mutta se olisi va- varmasti hyvä asia, koska ihmisten pitää pystyä näkemään yhdellä silmäyksellä, missä, mistä jossakin sopimuksessa on kyse, niin että siihen ei vaadita asianajajaa lukemaan tai sopimusta. Kollegat voisivat käydä internetsivulla, jonka nimi on Open Congress. Siellä on yhteenveto kaikista Yhdysvalloissa – säädetyistä laista ja niitä, joita ollaan nyt säätämässä. Ei kannata niinkään sijoittaa Facebookiin tai Twitteriin, koska sinne saatu tieto on aina liian vanhaa. Sinne tiedon vieminen kestää vuoden verran. Tämä pätee vaikka Second Life-palveluun. Komissiolle tulisi olla pakollista, että jokainen paketti, jonka komissio saa valmiiksi, siinä pitäisi olla siitä pitäisi olla niin lyhyt tiivistelmä, että se mahtuu yhdelle sivulle ja sen voi yhdellä silmäyksellä katsoa. Tämä pätisi esimerkiksi perusoikeuksiin. Tässä minun ehdotukseni. Mange tak, tak for svaret. Øh, jeg skal være ganske kort. Kiitoksia tästä vastauksesta aivan lyhyesti. Ymmärränkö oikein vastauksen, että se kuuluisi kyllä, siis kysymykseen, missä määrin voisimme saada laajennetun version tästä työasiakirjasta? Ehkäpä edellisen puhujan innoittamana voisin ehdottaa, että siinä voisi olla ehdotus sen suuntaisesti, että saisimme asiakirjan, jonka voisimme kiinnittää suorastaan rintamukseemme esittelyasiakirjaksi. No sitten voisinko saada lyhyen kommentin koskien tätä ehdotusta, joka koski TV-yhteistyön lakkauttamisen. Minusta se on huono merkki, koska hyvä ajatus tässä ehdotuksessa oli se, että sehän perustui olemassa oleviin TV-asemiin oli jo olemassa verkko, itse asiassa radioverkko. Tämä oli minusta hyvä ehdotus. No tietysti seurantaongelmia on, ymmärrän sen, mutta en usko, että argumentit ovat ihan vedenpitäviä tässä suhteessa. Nimittäin se, että tämä pysäytettiin tämä hankkeen eteenpäin vieminen mainitsemistani syistä. Kuten Rova Triple totesi, niin TVn ja internetin paikallistaminen tai paikallistasolle vieminen on hyvin tärkeä asia ja sitä tietä pitäisi edetä, ottaen huomioon, kuinka pitkä historia sillä on jo takanaankin tähän mennessä. Please. Yeah. Transparency. Niin, avoimuus. Mehän olemme kaikkein avoimin manner maailmassa ja, ja toimielimemme ovat myös niitä kaikkein avoimimpia. Brysselissä on lehdistöä, toimittajia, joilla on oikeus kysyä ihan mitä tahansa. Kysymyksiä ei tarvitse etukäteen kertoa meille. Jokainen lehti voi julkaista mitä haluaa ja me julkaisemme myös sitten heidän artikkeleitaan tällaisessa lyhennetyssä muodossa. Tämä voi olla kiinnostavaa tietoa vaikkapa edustajille. Siellä kerrotaan päätöksistä, joita on tehty. Luxemburgissa sijaitseva toimisto, joka julkistaa kaikki nämä asiakirjat, julkaisee myös tällaista lyhyttä tiivistelmää kansalaisille kaikista tehdyistä päätöksistä. Eli meidän ei tarvita, tarvi, tarvitse enää keksiä tällaisia asioita uudelleen, ne ovat jo olemassa. Kyse on enemmänkin siitä, että kuka niihin pääsee lopulta käsiksi. Siksi minä haluaisin tällaisen yhden luukun palvelun, johon kansalainen voi mennä ja kysymykseen saa yksinkertaisen vastauksen. Vastaukset ovat aina olemassa, mutta monesti pitää olla asiantuntija, jotta ne saisi hyppysiinsä. Eli tiedon saantia on helpotettava. Sisältö on jo olemassa ja on ihan hyvää, mutta tietoa on liian paljon, kaikkea millään saa sulateltua. Kansalaisten mukaanottaminen tähän keskusteluun seuraavaksi. Voisin kertoa teille monia esimerkkejä siitä, kuinka parlamentti ja komissio ovat tehneet yhteistyötä tällaisissa EUn julkisissa tiloissa. Ja näitä keskusteluja on viety ihan alueille, alueiden tasolle asti. Kansalaiset voivat osallistua näihin keskusteluihin, mutta valitettavasti niihin osallistuvat nyt vain jo ennestään Euroopasta kiinnostuneet. Tämä pätee siihen, mitä sanoin näistä iltapäivälehdistä. Olisin bildin lisäksi voinut mainita minkä tahansa muun lehden. Yleensähän EUsta kirjoitetaan hyvin negatiiviseen sävyyn, ja jos muunlaisia otsikoita ei saada aikaan, niin se ei ole hyvä tilanne. Meidän täytyy saada aikaan myös niitä myönteisiä otsikoita. Bild Zeitungissa sain itse asiassa myönteisen otsikon EUsta sivulle kaksi. Ja se tapahtui viime vuonna. Yksi näistä artikkeleista koski perusoikeuksia ja toinen sitten tätä avioerolakiasiaa. Tämä kiinnosti iltapäivälehtiä siksi, koska se oli kansalaisia kiinnostava asia. Kansalaisoikeudet kiinnostavat kansalaisia ja, ja lehti tarttui siihen, koska se muistutti tätä Yhdysvalloissa käytössä olevaa Bill of Rights, Bill of Rights eli kansalaisoikeuksia ja erityisesti tätä kohtaa, jonka mukaan pidätetyille on kerrottava heidän oikeuksistaan – Tämä on sellainen asia, jota nyt, johon nyt tulisi panostaa ja se tulisi saada osaksi normaalia työtämme. No, vakuuttaako tämä sitten kansalaiset? Minä en siitä päätä. Äänestäjät päättävät loppujen lopuksi. Innostuvatko äänestäjät niin paljon, että yleensä, yleensä menevät äänestämään? Ja toisekseen Tietävätkö äänestäjät, mistä itse asiassa äänestävät? Meidän vastuullamme on se, että näistä asioista selvitään, että asia, äänestäjät tulevat paikalle ja tietävät vielä, mistä äänestävät. Tähän asiaan saadaan korjaus, jos saadaan näitä myönteisiä otsikoita kuten ne, joista juuri kerroin. Ja sen asian parissa pitää tehdä työtä ja, ja sitten kansalaiset kertovat, että olimmeko vakuuttavia vai emme. Tämä Euroopan kansalaisuus vuosi tai kansalaisten vuosi. Te voitte kertoa, että onko se kannatettava aloite vai ei. Saatte ehdotukseni maaliskuussa ja jos ette usko, että tämä on hyvä, hyvä ajatus, niin voitte äänestää sitä vastaan. Minä, minä annan ehdotuksia ja te päätätte sitten niistä. Te varmasti saatte tästä ehdotuksesta vielä paremman kuin, kuin se, jonka minä julkaisen. Teillä on paljon ajatuksia tästä. Ja jos tuntuu, että tämä on ihan hölynpölyä, niin äänestätte sitä vastaan ja se sitten haudataan hiljaisuudessa. Meidän pitää pystyä, keskittyä, kes, pystyä keskittymään niihin kaikkiin tärkeisiin elementteihin, joita meillä on nyt jo asialistalla. Ne ovat asioita, joista päätettiin jo viime vuonna. Te äänestitte niiden puolesta, koska ne nyt yleensä ovat asialistalla. Esimerkiksi oikeuskäännöksiin, oikeusasteissa ja, ja poliisin kanssa tekemisissä oltaessa. Ne ovat sellaisia elementtejä, jotka pitää saada näkyviin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tarvitaan ja ainakin jotkut jäsenvaltiot suoriutuvat tästä jo nykyisellään hyvin. Tässäpä tuli nyt esimerkkejä. Hyviä esimerkkejä ovat Malta, Suomi, Ruotsi, Belgia, Latvia. Niitä on monesta maasta. Hyviä konkreettisia hankkeita, joita on toteutettu. Slovakiassa on esimerkiksi perustettu tällainen EU-tiedon juna Itävallassa. Valtuustot keskustelevat EU-asioista ja niin edelleen. Eli meillä on paljon myönteisiä kokemuksia eri jäsenvaltioista. Me voisimme myös kopioida näitä hyviä hankkeita sitten muihin maihin. Jos joku on onnistunut jossakin erityisen hyvin, niin monistetaan se sitten johonkin toiseen maahan tai toisiin maihin. Kansallisia paikallisia strategioita pitää koordinoida siellä alueellisesti, se on ihan totta. Se tehdään yhteistyössä alueiden komitean kanssa. Me liian usein unohdamme alueiden komitean. Siellä on kyllä hyvää tahtoa ja he ovat varsinaisia viestinnän ammattilaisia. Heidät on valittu sieltä alueelta. Eli tehdään parempaa yhteistyötä heidän kanssaan tässä toimielinten välisessä työryhmässä. He ovat siellä tulvillaan energiaa ja hyviä ajatuksia. Seuraavassa kokouksessamme luomme tällaisen koordinoidun ohjelman, jolla saamme heidät todella mukaan näiden ajatusten kehittelemiseksi. En tiedä mitään toista sanaa kansalainen citizen sanalle Britanniassa. Mitä, mitä muuta sanaa tälle tästä voitaisiin käyttää? Käännösongelmat ovat aina vaikeita ja eikä oma englantinikaan ole aivan huipputasolla. Mutta olen samaa mieltä siitä, että 80 prosenttia kansalaisista Eurooppa ei kiinnosta – Siksi täytyy lopettaa Euroopasta saarnaaminen ja keskittyä heihin itsensä, puhua niistä ongelmista, jotka koskettavat ihmisiä itseään. Voimme kertoa, että tässä ongelma on tunnistettu ja nyt se on ratkaistu. Se on se tapa, jolla kannattaa lähestyä suuria massoja ja äänestäjiä. Ei tietenkään voi unohtaa sitä, että meillä on 20 prosenttia ihmisistä, joille asioita ei tarvitse selittää niin yksityiskohtaisesti, koska he ovat niistä jo perillä. Urheilu on aina hyvä näkyvyyden lisääjä. Samoin euroviisut. Varmasti voisimme panostaa entistä enemmän tähän eurooppalaiseen elokuvapalkintoon, tähän Lux-palkintoon. Sitä voitaisiin hyödyntää. Se on hyvin mielenkiintoinen konsepti. Ja sitä voitaisiin myös saada paremmin näkyviin paikallistasolla. No niinhän me jo teemme. No jos tarvitsette minun apuani tässä, hyvä puheenjohtaja, niin kyllä olen, olen halukas auttamaan, olen vanha elokuvien ystävä. Minä en täällä nyt niinkään puhu propagandasta enkä kannata sitä, enkä mainostamista myöskään. Haluan jakaa puolueetonta tietoa siitä, mitä me teemme. No miten te yksittäiset poliitikot sitten kerrotte asioista, sehän on ihan toinen asia. Tehän juuri yritätte tehdä politiikkaa ja, ja kertoa asioista puolueiden näkökulmasta. Minä en siihen lähde, minä annan puolueetonta tietoa ja keskityn niihin, jotka, jotka sitä tekevät ja niihin ihmisiin, jotka tätä tietoa hyödyntävät. Sitten tämä tv verkko siihen liittyi kaksi kysymystä. Kustannusanalyysin jälkeen, hyvin puolueettoman analyysin jälkeen, minusta oli vastuullisempaa sillä Euroopan veronmaksajien varat ovat käymässä vähin, niin siltä kannalta oli vastuullisempaa lopettaa tämä. Ja sen päätöksen siis tein. Ja niille, jotka tämän asian parissa työskentelevät, niille on kerrottu tästä. Kaikki eivät voi olla tyytyväisiä, mutta olemme kiitollisia siitä, että saimme tilaisuuden tähän ajatusten vaihtoon. Ja sanonpa vielä kerran, että me teemme hyvää ja meidän täytyy puhua siitä. Se ei ole propagandaa, vaan se on tarpeellista, jotta kansalaiset tietävät, miksi he ovat meitä äänestäneet. Minä uskon, että meillä on sama lähestymistapa tässä ja tulemme yrittämään tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosia, vuosina tuomaan kansalaiset lähemmäs meitä. Ja me yritämme myös yhdessä parlamentin, alueiden komitean, neuvoston ja kaikkien muiden tahojen kanssa tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä. Kun ideat ovat hyvässä paketissa, ne on helpompi tuoda tavalliselle ihmisellekin. Ja kiitos paljon kaikille. Me teemme jo paljon yhdessä ja varmasti ideoita on parempi, vielä helpompi toteuttaa, jos saa neuvostonkin puolelleen. Eli me emme saa kotona mitään aikaiseksi, jos me emme saa kaikkia keskeisiä toimijoita mukaan. Onhan tässä kysymys sentään meidän lastemme ja lapsen lastemme, lasten lastemme tulevaisuudessa. TV-asia ei nyt ihan kaikkien tyydytykseksi saatu selostettua, mutta ehkä ensi vuonna saamme TV-asiat uudelle tolalle jossain uudessa muodossa. Eli tästäkin asiasta täytyy vielä puhua. Radion suhteenhan asia toimii, mutta TV asia ei. Tehän istutte täällä kaiken aikaa näiden tietokoneiden kanssa, niin ehkä se vielä puree tähän asiaan. Menemme nyt seuraaviin kohtiin. Kiitokset kaikille. Nyt tulemme Ivanin teemaan, tai ei itse asiassa Ivanin, mutta kollega Ivan tulee puhumaan kestävästä Euroopasta 2013 jälkeen. Olkaa hyvä. În primul rând este foarte important de, de foarte important de spus încă de la început că această comisie, comisia... Rouva puheenjohtaja, on hyvin tärkeää todeta, että tämä sure valiokunta toimii vain kesään asti ja kesällä Euroopan parlamentin täytyy laatia mietintö koskien monivuotista rahoituskehystä. Tässä on paljon asioita käsiteltäväksi. Horisontaalisia asioita ja vertikaalisia asioita. Jotkut näistä kysymyksistä koskettelevat lukuis- lukuisia aloja ja jotkut ovat spesifisempiä. Aloitetaan horisontaalisista kysymyksistä, joista meidän pitäisi ilmaista kantamme myöskin. Ensinnäkin suurevaliokunnassa keskustellaan tulevan monivuotisen rahoituskehyksen joustavuudesta. Ja tämä onkin todella okainen kysymys, koska kaikkihan haluaisimme paljon joustavamman rahoituskehyksen, mutta koska tiedämme, mitä ongelmia on ollut budjetin suhteen tänä vuonna, koskapa Lissabonin sopimuksen jälkeen EUlle annettiin uusia toimivaltuuksia ilman, että tuotiin lisää rahoituksellista joustavuutta. Ja tämä joustavuuden puutos, puute esti meitä muuttamasta tai siirtämättä rahoja, siirtämästä rahoja yhdeltä momentilta toiselle tarpeen mukaan. Eli me tiedämme, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta meillä ei ole rahaa tehdä tarvittavaa työtä, koska meillä ei rahoituskehys anna siihen mahdollisuuksia. Meillä on tässä nyt kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa. Itse asiassa on tehty ehdotus, että meillä olisi kolme hyvin isoa otsaketta, ja koska silloin kun on laajemmat, isommat otsakkeet, niin varoja on helpompi siirrellä otsakkeesta toiseen ja lisää joustavuutta saadaan. Taikka toinen vaihtoehto olisi toimia siten, että muokattaisiin uutta rahoituskehyttä EU 2020 strategian mukaiseksi, eli kolme isoa otsaketta ja neljä alaotsaketta. Mutta tämä tuo mukanaan vähemmän joustavuutta. Ja tulevaisuudessa ehkä edessämme on sama tilanne ja samankaltaiset ongelmat kuin mitä meillä on nyt. Toinen tärkeä keskustelun aihe koskee tulevien rahoituskehysten kestoa. On kollegoita, jotka ovat ehdottaneet, että tuleva rahoituskehys pitäisi olla viiden vuoden mittainen, eli se menisi päällekkäin komission mandaatin ja parlamentin mandaatin kanssa kulkisi siis yhtä jalkaa. Sillä tavalla on paljon demokraattisempaa, että voimme päättää aina siitä aikakaudesta, joksi meidät on valittu. No jos sitten puhutaan budjettimenettelyn kannalta katsottuna, niin tämä ei ole kovin realistinen menettelytapa, koska sellaiset jäsen, jäsenet, jotka laativat uuden monivuotisen rahoituskehyksen, hyötyvät siitä vain, jos he tulevat valituksi uudestaan. Ja jos eivät tule valituksi, niin eivätpä hyötyäkään saa. Eli täytyy ottaa tämä huomioon. No toinen mahdollisuus olisi toimia siten, että kehys olisi kymmenvuotinen, mutta siinä olisi vahva puolivälin arviointi. Ja tällä tavalla saataisiin mahdollisuus tehdä merkittäviä muutoksia, jos tarpeen on. Ja kolmas ehdotus on seitsemänvuotinen kehys, sellainen kuin se on tälläkin hetkellä pidempikestoinen rahoituskehys tuo mukanaan sen lisäedun, että Euroopan politiikasta tulee ennakoitavampaa ja kaikki arviointi ja kontrollointi tai valvonta ja, arvi- ja tarkastusmekanismit on mahdollisemmin, mahdollista suorittaa tehokkaammin. Ja te- päätöksistämme tulee vaikuttavampia ja tehokkaampia ja Euroopan varojen käytöstä tulee tehokkaampaa. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, todettakoon, että ottaen huomioon, että elämme tässä kriisiaikoja ja jäsenvaltioiden hallitukset ovat aika vastahakoisia antamaan lisärahoitusta EUn budjettiin, niin paljon puhutaan eurooppalaisesta lisäarvosta. Meidän täytyy pystyä vakuuttamaan paljon tehokkaammin rahapussin nyörien pitelijät silloin, kun pyydämme jäsenvaltioilta lisärahoitusta EUn budjettiin. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että meidän valiokuntamme pystyy osoittamaan jäsenvaltioille, ihmisille siellä kotona, että Eurooppa eurooppalaiset politiikan alat eivät ole tehokkaita, jos niihin liittyy vain yksi tai kaksi jäsenvaltiota. Ja meidän täytyy pystyä osoittamaan heille, että myös jäsenvaltiot toimiessaan yksin ö, lopulta tekevät asiat kalliimmin. Eli meidän täytyy pystyä osoittamaan, että kulujen kuluissa saavutetaan etua ja synergiaetuja. Eli kantamme läpiviemiseksi meidän täytyy osoittaa jäsenvaltioille, että nämä ajatukset ja projektit tuovat lisäarvoa eurooppalaisella tasolla. Meidän päätavoitteemme pitäisi olla pitää yllä ainakin samantasoinen rahoitus kuin mitä meillä on ollut 2007-2013 kaudella. Ja vaikka en olekaan kovin optimistinen asian suhteen, niin jos sanoisin, että jos emme voi pyytää lisärahoitusta, niin älkäämme hyväksykö ainakaan vähempää kuin mitä tähän asti olemme saaneet. No tämä oli minun esitykseni, tämä ei ollut kovin tekni- tekninen, mutta jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Kiitoksia. 16.3. haluatte sitten tänne käsittelyyn ja 12.4. olisi äänestys. Tässä on kyse teknisistä asioista, mutta meidän täytyy pohtia myös sitä, millaisia hyviä argumentteja me löydämme perustellaksemme sen, että tarvitsemme vähintään yhtä paljon kuin viime kerralla. Silloinkin saimme taistella aika lujasti, mutta kyllähän meillä on tehtäviä enemmän kuin aikaisemmin, joten syyt ovat kyllä hyvät. En minä voi sunnuntaisin puhua koulutuksesta ja sitten maanantaisin istua tyhjin käsin, kun ei ole rahoja toteuttaa niitä puheita. Annan vielä Rouva Trypelille puheenvuoron ja ehkä sitten on vielä komission vuoro. Minä mielelläni budjettivaliokunnan eh, jäsenenä sanoisin tähän vielä jotain. Herra Ivan sanoi, että netto maksajamaat 16-17 syyskuuta Brysselissä ilmoittivat, että Euroopan unionin budjetti täytyy jäädyttää kymmeneksi vuodeksi. Jos tästä tulee poliittista todellisuutta, niin silloin me emme saa kaikkia tahtojamme läpi. Meidän ensimmäinen johtopäätöksemme täytyy olla se, että me emme saa tyytyä tähän. Tästä tulee valtava konflikti neuvoston kanssa, mutta me olemme nyt hävinneet, joulukuussa hävisimme tämän vuoden budjetin suhteen. Jos me häviämme uudestaan, niin sitten meillä ei ole enää mitään riideltävää eikä keskusteltavaa, vaan saamme näperellä jotain pikkujuttuja tulevat vuodet. Mikä on eurooppalainen lisäarvo? Se on tärkeä kysymys ja minusta meidän valiokuntamme on tässä, meillä on aika hyvin pullat uunissa, meillä on paljon osoituksia toiminnastamme, Erasmus-ohjelma ja niin edelleen. Me voimme todella osoittaa, että tämä tuo eurooppalaista lisäarvoa, niin siinä asiassa me olemme mielestäni aika voimakkaita ja se meidän täytyy tuoda hyvinkin eh, tomerasti ja jopa hyökkäävästi esille. Sitten vielä yksi loppukommentti, koska minua suututti tänä aamuna ihan valtavasti eräs asia. Rouva Reding sanoi juuri, että Euroopan politiikan kommunikoinnissa urheilu on hyvin tärkeätä ja Unkarin puheenjohtaja valtio oli kuulemma juuri sanonut, että urheilulle ei ole ollenkaan enää rahaa. Ja jos jo komissiossa on sellainen tilanne, että kaksi komission jäsentä puhuvat täysin ristiriitaisesti samoista asioista, niin silloin voimme kyllä, silloin voimme kyllä unohtaa eurooppalaisen koherenssin. Tosiaan ero sen välillä, mitä rouva Vasilio oli kuulemma sanonut ja mitä me kuulimme rouva Redingiltä, niin siinä on kyllä maailmoja välissä. Me emme voi me emme voi ottaa uusia tehtäviä tähän valiokuntaan. Me teemme itsemme vain naurettavaksi, jos me otamme uusia tehtäviä ja sitten meillä ei olekaan niihin mitään rahaa. Jo ennen Lissabonia täällä ravasi kaikenlaisia urheiluihmisiä ja me heidän kanssa keskustelimme. Herra Nauts, olkaa hyvä. Uh, let me start by, uh... No niin, ensinnäkin ilmaisin tukeni suurimmalle osalle siitä, mitä herra Ivans totesi joustosta ja kestosta ja lisäarvosta. Ja erityisesti lisäarvo on tärkeä aihealue myöskin silloin, kun valmistellaan komissiossa tätä aihetta. Eli me keskustelemme ja keskitymme tähän todellakin huolella. Ja kuten Arva Truppelle sanoi, meillä on hyviä argumentteja koulutuksen puolella, mutta myöskin muilla osa-alueilla. Ja siitä syystä ja huomasin, mitä herra Ivan tuossa totesi, että tähdätään ainakin samaan loppusummaan kuin aikaisemmin kausina. No mielestäni ei pitäisi tehdä se, sitä virhettä, että kun ajatellaan, että jos tämä kokonaiskakku ei kasva jäsenvaltioiden erinäisten paineiden takia, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, etteikö tätä kakkua voitaisiin jakaa eri tavalla kuin ennen. En voi sanoa tietenkään mitään siitä, mitä komissio tästä päättää, koska komissiossa keskusteluja parhaillaan käydään mutta minusta meillä on argumentteja, perusteluja aiheelle ja ne on tunnustettu ainakin osittain, ellei sitten kokonaisuudessaankin komission puolivälin arvio, arviossa, joka koskee sitä, että, ja siinä todettiin, että hyvät perusteet on pitää koulutusbudjetti entisellään, mutta on liian aikaista sanoa, mikä lopputulos on. Komissiohan esittää ehdotuksen vuoden puolivälissä. No sitten urheiluasiasta. En ole alan asiantuntija, enkä ole varma ihan mitä rouva Vasilio on tänä aamuna sanonut, koska en ollut itsekään paikalla. Mutta tietysti me analysoimme sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, mitä voimme tehdä ja mitä lisäarvoa Eurooppa tuo urheilun alalla. Ja se on sellainen analyysi, joka on vielä käynnissä kuten olemme ilmoittaneet, joten on aikaista kiirehtiä johtopäätösten muotoiluun. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että talousarvion varat ovat vähissä ja prioriteetit on asetettava. En tiedä, asettuvatko ne sitten urheilun vai koulutuksen vai minkä puolelle. Mutta meidän täytyy tajuta, että luultavasti emme pysty kaikkia tekemään. En tiedä todellakaan, mitä Rouva Vasili on todennut tänään Mutta meidän täytyy todellakin ymmärtää, että asiat täytyy asettaa tärkeysjärjestykseen ja valita se, mikä tuo eniten lisäarvoa. Pitää sitten päättää, että onko se urheilu vai jokin muu asia. Tässäpä se, mitä voin tässä vaiheessa sanoa. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että teillä on tässä asiakirjapino ja katsokaa numeroa 11 repikää se ulos ja ottakaa se mukaan ja laittakaa se tyynyn alle illalla. Se on nimittäin hieno dokumentti työasiakirja esittelijä Ivasson Riivan, ja siinä luetellaan tekniset kysymykset, mutta kaikille niille, jotka ovat uusia parlamentissa, niin siellä kerrotaan myös, mitä meidän pitää jatkossa puolustaa ja mitä asioita me pidämme tärkeinä. Erasmus Mundus, kulttuuri, eh, elinikäinen oppiminen, kaikki nämä listataan täällä ja tämä on todella hyvin luettavaa tekstiä ja erittäin tärkeä pohja tuleville keskusteluille. Joskushan näitä asiakirjoja ei ota niin vakavasti, mutta nyt sanon teille kyllä, että ottakaa tuo koko numero 11 mukaan ja laittakaa se omiin kansioihin. se on todella hienosti laadittu ja erittäin tärkeä dokumentti. Herra Mattula, vielä olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur, aș vrea și eu să atrag atenția. Kiitos puheenjohtaja. kun tässä nyt puhutaan vuoden 2013 jälkeisestä ajasta ja EU 2020 strategiasta, niin samalla puhutaan siitä, että talousarviosta karsitaan luokkia ja lukuja. No mitä tämä tarkoittaa kulttuurille ja urheilulle? Se voi tarkoittaa yksinkertaistamista, mutta se on myös suuri riski. Tässä voi nyt, voidaan joutua siihen, että raha vähenee. Koulutuspuolella meillä on hyvin näkyviä ohjelmia, jotka toimivat hyvin pienellä budjetilla. Sielläkin varoja karsitaan, mutta näkyvyyttä on edelleen runsaasti. Kiinnittäisin myös huomiotanne siihen seikkaan, että meidän on löydettävä tässä nyt oikea tasapaino. Olen samaa mieltä, että näiden lukujen määrää voidaan karsia ja otsakkeita voidaan karsia, mutta se ei saa heijastua negatiivisesti urheiluun. Lissabonin sopimus mainitsee urheilun EUn toimivaltaan kuuluvana asiana, mutta mitä hyötyä siitä on, jos, jos sille ei enää ole omaa otsaketta – en puhu tässä välttämättä nyt huippurheilusta pelkästään, vaan myös ihan siitä jokapäiväisestä liikunnasta. Täällä aamulla sanottiin, ministeri sanoi, että jos kulutetaan euro urheiluun, niin silloin säästetään pari euroa muualta. Ja voi olla, että ne edut ovat vielä suurempia kuin kaksi euroa. Wir haben noch viel Arbeit vor uns und wir hatten bei der letzten Haushaltsdebatte Gott sei viime budjetti keskustelussa ja tulevassakin meillä on onneksi budjettivaliokunta puolellamme. He ovat jopa ottaneet koulutus- ja kulttuuri keppihevosekseen pakottaakseen neuvoston antamaan enemmän rahaa, mutta meidän täytyy ainakin yrittää. Me emme saa nyt heittää kirvestä kaivoon. Rova Vasiliu ei ollut tänään paikalla, mutta neuvoston puheenjohtaja eh, raportoi eilen siitä, mitä rouva Vasiliu oli kuulemma sanonut, että urheiluohjelmaa ei tule. Kertokaa hänelle sellaisia terveisiä, että tämä ei vetele. Meidän pitää yrittää tehdä kaikki mahdollinen toteuttaaksemme se, mitä olemme jo suunnitelman tasolla esittäneetkin. Mutta jos minä nyt jo heidän kirveen kaivoon, niin eihän sillä kirveellä sitten enää voi mitään tehdä. Älkää siis unohtako tätä työasiakirjaa, se on todella hyvä työkalu. Seuraava teema, joka meillä on käsittelyssä, on radiotaajuuspolitiikka. Tämä on vaikea ohjelma ja minusta tuntuu, että joudut taistelemaan aika monia tuulemyllyjä vastaan. Kiitoksia. Ensiksikin olen iloinen siitä, että me olemme täällä parlamentissa keskustelussa, laajassa keskustelussa aika teknisestä asiasta ja toivon, että tämä, keskustelu omalta osaltaan tuo esiin sen, että nämä kulttuuriaspektit saavat rahaa, jos me vielä saamme vahvan kannan muotoiltua. Teillähän on tämä ehdotus edessänne. Keskusteluista huomaa selvästi, että on muodostunut kaksi aika selkeää leiriä. Toinen ryhmä sanoo, että päätökset on tehtävä nyt. On, nyt on tehtävä päätös siitä, että laaja kaistaan, investoidaan, jotta globaalissa kilpailussa ylipäätään voitaisiin olla mukana ja siksi tarvittaisiin paljon radiotaajuuksia. Pitää ottaa tämä iso askel. Ja tässä perusteluna käytetään nousevia käyttölukuja ja käyttöasteita. Ja kilpailukyky on informaatioteknologiassa, näin tätä perustellaan, eikä EU 2020 strategiakaan onnistu ilman näitä edellytyksiä. Tämä argumentointi on varmasti osittain oikea, mutta meidän argumenttimme ovat taatusti yhtä tärkeitä. Nimittäin se, että taajuudet ovat niukka luonnonvara ja meidän täytyy hyvin vastuullisesti sitä käyttää, koska se on kuitenkin julkinen hyödyke, jonka täytyy palvella kulttuurialaa. Tämä on oma kantani, jonka tuon myös lausunnossani esiin. Ja nyt täytyy vielä sanoa ihan selvästi se, että minä en ollenkaan nyt puhu näistä 790-862 megahertsiä taajuuksista. Olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että me voimme tämän antaa telekommunikaatioalalle, tämän taajuusvälin Saksassa näin on jo tapahtunutkin ja muut jäsenmaat odottavat, että se tapahtuisi, mutta se mikä meidän on estettävä on se, että nyt jo avaamme oven sille, että annamme ikään kuin blankosekin, että yhä enemmän taajuuksia menee muualle sen takia, että me tällä hetkellä aina vain kuulemme e, lupauksia ja ennustuksia siitä, että taajuuksia käytetään tehokkaammin ja e, että sekä teknisesti että taloudellisesti nämä ovat tuottavia, mitä me emme pysty tällä hetkellä millään lailla arvioimaan. Eli jos me nyt alle 790 megahertsin taajuuksille jo avaamme oven niin, että ne menevät toiseen käyttöön eh, niin julkisella kuin yksityisellä tai oikeudellisella puolella, niin tämä ei ole oikea tie. Me tarvitsemme järkevän perustan, jolta me voimme sitten päättää, voisiko sellainen hetki tulla, jolloin näitä radioja ja näitä taajuuksia tarvitsee ja jolloin me voimme sitten antaa ne johonkin muuhun käyttöön, mutta itse en ole valmis tämän hetkisten pelkkien ennustusten nojalla lähteä rakentamaan tulevaisuutta kun tiedämme, että nämä taajuudet ovat hyvin tärkeitä yhteiskuntamme kehitysmahdollisuuksille, informaatiolle ja koulut, toteuttamiselle. Haluan vielä viitata siihenkin, että tähän yhteis- yleiseen interferenssiproblematiikkaan. Se ei tietenkään voi jättää meitä kulttuurillisesti kylmiksi. Ja minun mielestäni jokaisen uuden taajuuden myöntämisessä täytyy aina ratkaista interferenssiongelma. Tämä on minulle toinen erittäin keskeinen ja tärkeä seikka. Aina kun uusi frekvenssi annetaan käyttöön, niin jäsenmaassa täytyy tehdä päätös, jossa hyvin selkeästi tulee esiin, kuka mm, saa hyvitystä siitä, että taajuus, jota hän oli ennen käyttänyt, on enää hänen rajoitetussa tai käytössä tai ei ollenkaan käytössä Tämä liittyy esimerkiksi vastaanotto- ja lähetystekniikoihin, esimerkiksi mikrofoneihin, joka koskee meidän kaikkia teattereitamme, mutta tietysti myös muuttokulut muihille taajuuksille. Britannian valvontaviranomainen aika hyvin on osoittanut, miten tämä asia on mahdollista toteuttaa ja tällaisen velvoitteen minä mielelläni antaisin jäsenmaille, kenen täytyy huolehtia mistäkin kuluista, miten nämä kulut katetaan, se täytyy etukäteen selvittää ja tämän haluaisin Euroopan laajuisesti kyllä säätää. Saksan huonoista kokemuksista voidaan tässä varmasti oppia niin, että asioista säädetään etukäteen eikä vasta jälkikäteen. Ja sama viranomainen, joka tässä aina yhä uudelleen esiintyy, on taas nyt ehdottanut että ETE-standardi, josta me koko ajan puhumme, tuo aika lailla erityisesti TV-vastaanotossa häiriöitä esiin, varsinkin silloin kun puhutaan kaapelitelevisiosta. televisiosta ja tässäkin asiassa minä uskoisin, että ihmiset jäsenmaissa odottavat, ja heillä on oikeuskin odottaa, että tällaiset ongelmat ratkaistaan etukäteen, että etukäteen mietitään sitä, miten nämä frekvenssipäällekkäisyydet saadaan teknisesti hoidettua. Ei asia voi hoitua sillä lailla, että me vasta jälkikäteen huomaamme, että nämä eri käyttötavat häiritsevät toisiaan vierekkäisillä kanavilla niin paljon, että sitten täytyy taas ryhtyä uusiin toimiin. Ei se niin voi mennä, että koko ajan vaelletaan frekvenssiltä toiselle ja katsotaan, joko se seuraavalla kerralla onnistuisi. Nämähän ovat kuitenkin myös turvallisuuden kannalta relevantteja alueita, pelastustoimi, sotilaalliset kysymykset ja niin edelleen. Eli tärkeä asia tämäkin. Kuulen yhä uudestaan myös argumentteja, joita muun muassa komissio käyttää – että meillä pitäisi nyt jo olla jonkinlainen selvyys siitä, minkälaisilla neuvotteluvaihtoehdoilla me menemme 2012 maailmanlaajuiseen radiotaajuuskonferenssiin. Voihan se olla, mutta mielestäni meidän pitäisi hyvin tarkkaan tutkia sekä telekompaketti että muut näkökohdat ennen kuin menemme niin pitkälle, että määrittelemme neuvottelu lähtökohdat. Meidän ei pidä lähteä liikkeelle sellaiselta perustalta, jossa edellytykset ovat vielä täysin epäselviä eikä vielä ole selvitetty, käytetäänkö kaikkea tosiaan tehokkaasti, tarvitseeko radio näitä frekvenssejä vielä ja kuinka kauan. Ja niin kauan kuin tämä ei ole selvää, me emme mielestäni voi avata tuota ovea, emmekä me voi maailmanlaajuisissa radiotaajuusneuvotteluissa lähteä liikkeelle tietämättä etukäteen ihan varmasti, kuka mitäkin tarvitsee ja mitä taajuuksia mikäkin alue käyttää. Palvelun laatu, tehokkuus ja turvallisuus ovat sellaisia asioita, jotka täytyy taata. Minä taistelen täällä näin intohimoisesti, koska minun mielestäni tämä diskurssi tulee lopulta johtamaan meidät juuri siihen, mihin telekompaketti meidät, meitä ohjaa, nimittäin optimaalinen tasapaino kulttuuristen, taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien välillä eh, kommunikaatioalan yrityksissä. Langattomia mikrofoneja pitää voida jatkossakin käyttää ja radion täytyy voida häiriöttä käyttää taajuuksiaan. Eli toivon, että tänään ehdottamani muutokset eh, veisivät asioita edes askeleen tuohon suuntaan ja että voisimme vielä ITRE-valiokunnankin vakuuttaa siitä, että tässä ei ole kysymys pelkästään taloudellisista näkökohdista, vaan myös medioiden moninaisuudesta ja mielipiteiden monipuolista. Kiitoksia. Sitten Rova Hain, olkaa hyvä. Ensin haluan kiittää Petra Kamaria hyvästä yhteistyötä. Hän kävi paljon piti paljon yhteyttä myös varjoesittelijöihin kulttuurivaliokunnassa, joten sydämellinen kiitos tästä hyvästä yhteistyöstä. Suurimpiin, suurimpaan osaan näistä seikoista voin yhtyä. Me emme vielä edes ole ristiriidassa taloudellisten ja kulttuuristen intressien välillä. Itren keskustelussahan tulee yhä uudelleen aina esille, että radiosektori on myös sellainen, jolla on joka kehittyy koko ajan ja jolla on valtava potentiaali, erittäin suuri osuus luovassa taloudessa ja tulevaisuuden kehityspotentiaali täytyy taata ja turvata. Ei radio ole mikään vanha dinosaurus, jolle voi sanoa hei hei ja joka on aivan kuolemaisillaan käyttöluvut televisiopuolella ja lähettäjien puolella osoittavat, että tämä on varmasti tulevaisuuden markkina ja ihan markkinataloudellisistakin näkökulmista meillä on hyviä argumentteja käytettävissä. Yksi asia vielä, se mitä, mihin tällä pyritään on se, että maaseutualueet saisivat paremman pääsyn laajakaistan pariin ja nimenomaan tämä saavutettavuus, taajuusspektriin täytyy liittää tähän kysymyksen osaksi. On erittäin tärkeää, että maaseutualueiden pääsy paranee ja että me myös Euroopan puolelta takaamme tätä asiaa, sillä kaikki nämä eh, frekvenssikaistojen eh, pääsykysymykset ovat sellaisia, joista yhä aina uudelleen sanotaan, että kansalaisilla täytyy olla paras mahdollinen pääsy laajakaistan pariin, niin se on tärkeää. Sitten interferenssit, tekniset ratkaisut, jotka eivät ole vielä aivan täysin löytyneet lopullisesti. On tärkeää, että jatkamme työtä parissa, emmekä ajattele, että koska nyt täällä on näin paljon vapaita taajuuksia, niin asia on sillä hoidettu. Ei, kyllä eh, meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset käyttäjät. Interferenssiongelmia tulee aina olemaan, se liittyy koko asian luonteeseen ja monet jotkut teknologiat ovat pidemmälle kehittyneitä kuin toiset, mutta tälläkin alueella meidän tulisi toimia ennen kuin kaikkia näitä frekvenssejä muutetaan. Ja meidän täytyy pohtia myös sitä, kuka kantaa kustannukset, koska jälkikäteen sitten käy usein niin, että telekommunikaatiopalvelujen tarjoajat saavat sitten nämä taajuudet käyttöönsä, mutta eivät välttämättä, mutta sitten kuitenkin julkisen tahon tehtäväksi jää se, että tänne taajuuksille saadaan sitä vapaata tilaa. Esimerkiksi langattomat mikrofonit täytyy uusia paikallisissa teattereissa ja niin edespäin ja niin edespäin. niin siitä tulee kustannukset sitä julkiselle puolelle. Eli eh, kun kaapelia käytetään individuaalisesti eh, ja käyttäjä sitten huomaa, että hän löytää, hänen täytyy ostaa omille laitteilleen kaikenlaisia lisälaitteita, niin sitten tämä lisäarvo jää aika vähäksi. Eli kuka saa hyödyt, kuka kantaa kustannukset, nämä kysymykset täytyy selvittää. Ja sen takia mielestäni on tärkeää, että me emme nyt ota toista askelta ennen ensimmäistä ja lähde laajentamaan tai avaamaan näitä taajuuksia 70, 790 alle meneviä taajuuksia ota vielä edes keskustelun alle, emmekä kiirehdi tässä. Ennen kuin ajattelemme uusien taajuuksien avaamista, niin meidän täytyy <clears throat> tähän mennessä auki olevat kysymykset ratkaista. Monissa maissahan ei vielä ole olemassa digitaalista te- televisiota, ja se tarkoittaa sitä, että että niissä maissa tätä digitaalista eh, dividendiä ei vielä edes ole. Mitä tulee sitten World Spectrum Summitin keskusteluihin, niin mielestäni on hyvin tärkeää tuoda esille, että eh, me emme voi keskustella eh, ennen 2012 vuotta, koska nämä optiot eivät ole vielä tiedossa. Toinen kysymys on sitten se, olemmeko me ehkä saaneet, voimmeko me tällaisen neuvotteluoption lyödä lukkoon vuodeksi 2016 on sitten toinen kysymys, mutta pitääkö meidän jo nyt lyödä lukkoon jotain kantoja tai optioiden avaamista. Meidän täytyy tosiaan edetä tässä askel kerrallaan. Se ei millään lailla rajoita eh, kehitysmahdollisuuksia, koska jos kaikkialla Euroopassa olisi tämä 800 laajakaista eh, käytössä, niin eh, sitten me olisimme ihan eri tilanteessa. Frekvenssit ovat rajallinen voimavara ja kilpailu on kova. Eli kun Itressä puhutaan tästä win-win tilanteesta, jossa kaikki voittavat, ei sellaista tilannetta voi olla, jos, jos puhutaan hyödykkeistä, jotka ovat rajallisia. Mutta varmaan me pystymme pääsemään sellaiseen tilanteeseen, jossa Eurooppa kokonaisuutena saa tästä suuren lisäarvon ja kansalaisetkin, vaikka näitä jouduttaisiin jakamaan hieman uusiksi. Itrassähän tämä EPP-kuuleminen pidettiin ja siellä nämä argumentit myös kulttuuripuolelta tulivat selvästi esille. Toivon, että nämä aspektit ovat tärkeitä ja, ja painavat tuolla ITRE-valiokunnassa. Me olemme vuosi sitten pääsimme neuvotteluissa tuloksiin, joita ei nyt pidä heittää ähm, suveden mukana pois. Mielestäni se on tärkeää. Ja toivoisin, että ITRE-valiokunta myös omalta osaltaan tukisi tätä. Kiitoksia. Hienoa, että olette yhtä mieltä. Kun yhdessä mennään eteenpäin, niin se on parempi. Sitten rouva Shaake, teillä lienee hieman erilainen. Thank you, Chair, and Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kollegoille. Tämä on ollut hyvin rakentava prosessi ja se on hyvä asia silloin, kun kyseessä on näin tekninen asia, josta me käsittelemme vain tätä kulttuuripuolta. Ja tässä lausunnossa se tehdään kyllä erittäin hyvin. Kysyn ihan, en kysy mitään yksityiskohtaisia kysymyksiä, koska näistä asioista on puhuttu jo aiemmin. Minusta tässä komissio ehdottaa nyt sitä, että arvioidaan mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Kun teknologia-asioista puhutaan, niin haaste on siinä, että pitää toimia riittävän nopeasti, jotta haasteisiin ehditään reagoida eikä jäädä muutosten jalkoihin. Minusta joustavuutta pitäisi etsiä, sitä pitäisi korostaa. Ja ihmettelenpä, miksi tarkistusta kahdeksan ehdotetaan siellä, miksi sieltä on poistettu tuo EUn tarkoituksen mukainen edustus sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa siitä eteenpäin oleva kohta, miksi se on poistettu. Tässähän on aivan selkeä ero siihen, siinä, miten yleisradioyhtiöt ja muut viestintäyritykset toimivat eri jäsenvaltioissa – Siksi meillä voisi olla samantyyppiset standardit koko EU-ssa, jotta yrityksiä arvioitaisiin saman, samanlaisilla tiedoilla ja saataisiin parempi kuva siitä, mitä EU:ssa tapahtuu tällä alalla. Samalla varmistettaisiin se, että EUn intressejä edustetaan myös globaalilla tasolla. Siitä syystä ihmettelin tätä tarkistusta kahdeksan, erityisesti tuota loppuosaa. Siitä on poistettu tuosta komission tekstistä pitkä osa lopusta. Siinä puhuttiin kansainvälisestä teleliitosta ja, ja EUn roolista monenvälisissä neuvotteluissa. Ihmettelen, miksi se poistettiin, miksi emme pyri tällaiseen yhdenmukaistamiseen, jotta olisimme tehokkaampia. Siinäpä minun tärkeimmät kysymykseni tällä hetkellä. lopusta, lopuista asioista olen, olen samaa mieltä puhujien kanssa. Merci, madame. Uh, so firstly, let me say that it's a great pleasure. No niin, kiitoksia. Ensinnäkin sanottakoon, että uudessa tehtävänä niin pääosaston DG Informaatioyhteiskunta edustajana on suuri ilo olla täällä. Kun kuulin tästä budjettikeskustelusta, tai kuuntelin budjettikeskustelua, niin näin, että oma komissaarini ja oma pääjohtajani saavat seurata hyvin tarkasti tämän valiokunnan työtä, koska tämä europeana työ esimerkiksi ja työ, mitä teemme median ja sisällön ja Erasmuksen ja monikielisyyden ja eh, toisaalta nuorison rooli tietoyhteiskunnassa, tietotekniikassa, kaikissa näissä asioissa meidän täytyy tutkia synergiamahdollisuuksia, joten siinä mielessä tämä valiokunta on hyvin tärkeä osa työohjelmaamme ja työtäni. No, tämä on nyt tällainen neitsyt puheenvuoroni tässä valiokunnassa. Sanottakoon se tässä. Neljä, viisi kohtaa antaakseni vastauksen tämän iltapäivän keskusteluihin. Ensinnäkin toteaisin, että on tärkeää, että meidän radiotaajuusehdotuksista keskustellaan monessa valiokunnassa täällä parlamentissa, koska kyseessä on ehdotus, jossa parlamentin rooli on aivan perustavanlaatuinen identifioidessaan sen, kuinka voidaan maksimoida yleiseurooppalaiset hyödykkeet ja miten tuoda eurooppalaista lisäarvoa tähän hyvin arvokkaaseen ja niukkaan luonnonvaraan, joka, jota nämä nämä taajuudet ovat. Ja on otettava huomioon kulttuurinäkökohdat, ympäristönsuojelun näkökohdat, terveysnäkökohdat, katastrofin liittyvät, luonnonkatastrofeihin liittyvät näkökohdat ja niin edespäin. Joten ensimmäinen kohta, jonka nyt otan esille tästä keskustelusta, on se, että poliittinen haaste oikean, oikeiden vaihtosuhteiden löytymiseen on se, että meidän täytyy on hyvin tärkeä asia, tämä tasapainon löytäminen. Toinen tärkeä asia on kulttuuri. Täytyy sanoa, että minulle Kulttuuri on hyvin laaja käsite, se ei koske pelkästään niitä etuja, mitä saamme yleisradioyhtiöt ja yksityiset radioyhtiöt mukaan tähän. Ja laajakaista ei ole kulttuurivapaa asia missään mielessä. Me sanoisimme, että kun tätä asiaa tarkastellaan, niin pitää pitää mielessä kulttuurin vaikutus monissa eri muodoissaan, eikä vaan miettiä yhden tietyn toimialan tai sektorin intressejä. No jos sitten tarkastellaan tietyn toimialan intressejä, niin olen samaa mieltä, että on tärkeää, tärkeää määrittää selvästi se, että radio- ja TV-lähetysten monimuotoisuus säilytetään, mutta laajakaista kaista on vain yksi pieni osa sitä. Meidän arviomme on se, että tämänhetkisellä teknologialla, jos olette komission ehdotuksesta samaa mieltä, on mahdollista, että lähetys lähetysten lähettäjillä, siis radio- ja TV-asemilla on 40-kertainen mahdollisuus taajuuksiin verrattuna siihen, mitä tänä, tällä hetkellä on. Jos ajatellaan 3D-televisiota, niin tulevaisuudessa voi olla aivan yhtä paljon kanavia kuin tänäkin päivänä. Ja jokaiseen niihin liittyy 3D-teknologia, joten olemme hyvin luottavaisia ja vakuuttuneita siitä, mitä me ehdotamme tässä 790-862 MHz taajuusalueilla. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska me emme halua uhata radio- ja TV-lähetysten dynaamista futu, t- tulevaisuutta. No nyt sitten kuuntelin, että edelliset puhujat olivat lähestulkoon samaa mieltä siitä, että tulevaisuudesta ei voi päättää ilman, että on enemmän faktoja tiedossa. Ja sen takia meillä on, tällainen, on oltava tällainen tulevaisuus, tulevaisuuden varalle tai tulevaisuuden teen varautuva ehdotus pöydällä. No jos nyt sitten puutun tähän interferenssikysymykseen, jonka Rova Cameron otti aivan oikein esille ja korosti, niin me olisimme kovasti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy näitä interferenssiriskejä hallinnoida niin pitkälle kuin mahdollista ja tarjota asianmukainen korvaus sitten silloin, kun Euroopan instituutiot tai mm, jäsenvaltiot niin määräävät. Tosin tästä jälkimmäistä en ole ihan varma, että voidaanko niitä määrätä. Silloin kun julkinen tai silloin kun julkisella puolella tulee haittaa siitä, että uudelleenjärjestelyä tapahtuu, niin silloin kompensaatiota täytyy tarjota. Silloin kun kyse on interferenssistä, oli kyse, kyse siis sitten LTE-standardi tai vaikkapa esimerkiksi, esimerkiksi mikrofonien käytön yhteydessä, niin me pyrimme työstämään sen suuntaisia asioita, että olemassa olevat teknologiat pystyisivät minimoimaan nämä ongelmat mahdollisimman nopeasti. LTEn ja mikrofonien suhteen on edistyttykin hyvin. Sitten vielä kaksi loppuhuomautusta liittyen nopeuteen ensinnäkin ja toisaalta niiden työkalujen luomisen, jolla saadaan lisää eurooppalaista arvoa. lisää nopeutta tarvitaan, tai kohtuullista nopeutta tarvitaan, jos haluamme taata lähetysten dynaami, dynaamisuuden ja myöskin kaistan, kaistan alueiden tai taajuusalueiden tehokkaan käytön. Ehkäpä puolet jäsenvaltioista käyttävät vielä äh, jonkinlaista analogiateknologiaa jossain, mutta 2012, joka on meidän tavoite, vuotemme, niin siihen mennessä ehkä Irlantin puolella ja ehkäpä joillakin alueilla ovat vielä siitä jäljessä. Mutta sitä taustaa vasten vuosi 2013 on täysin mahdollinen, mutta toivomme, to- tosiaan, että lopputuloksiin päästäisiin mahdollisimman nopeasti niin, että operaattorit tuolla ulkomaailmassa saavat todellisen merkin toimia meiltä. No sitten se lisäarvokysymys. Me katsomme, että yhteisen arvioinnin objektiivisuus ja EUn yhteisen äänen esille tuominen maailmanlaajuisessa keskustelussa ovat hyvin tärkeitä seikkoja. Olen kiitollinen, että Rauva Shake tuossa korosti sitä. Ja monet tarkistukset tuntuvat kyseenalaistavan tämän periaatteen, mutta minusta EUn instituutioiden on yhdessä toimittava siten, että varmistetaan, että nämä komission ehdotuksen perusosiot, kuten myöskin Lissabonin, perustamissopimuksen, Lissabonin sopimuksen peruskohdat sisältyvät niihin. Ja komissio haluaa olla tämän kaltaisen työskentelyn takana. Monsieur Madeleine, Frau Verheyen noch einmal. Kiitoksia Rouva Fahain vielä. Niin haluaisin herran Manlainin puheenvuoroon reagoida, eli 3D-television mahdolliset vaikutukset. Haluaisin kysyä, että puhutteko te nykyisten kanavien puitteissa vai myös mahdollisten laajenevien kanava valikoimien puitteissa. Onko nämä otettu kaikki huomioon siinä, mitä äsken sanoitte, koska kysymyshän on se siitäkin, että millaiset tekniset ö, kehityspotentiaalit ovat laajakaista-alalla vielä mahdollisia, ö, koska jokaiselle ohjelmalle saattaa sitten 3D-televisiossa olla ei vain yksi kanava, vaan useita 3D-kanavia. Eli minkä verran tässä on pelivaraa? Eikö tällä hetkellä riittäisi, että puhuisimme vain 800 verkosta. Ainakin teknikot ovat näin sanoneet, että se voitaisiin ensin saattaa kuntoon. Vai onko tulevaisuudessa ehkä tehokkaampaa käyttöä näköpiirissä laajakaista sektorilla? Ja kun meillä nyt on tällainen rajallinen luonnonvara käytössä, niin pitäisikö meidän sitten myös telekommunikaatiosektorille ennen kuin annamme lisää taajuuksia, niin pitäisikö meidän pyrkiä optimaaliseen tehokkuuteen telekommunikaatiosektorilla? alalla ensin? Kiitos. No, I think that's a very important question. Tärkeä kysymys. Ne luvut, joista minä puhuin, olivat yritys ennustaa hiukan tulevaisuutta ja sitä, minkälaisia taajuuksia on käytettävissä nykyteknologialla. Ne olivat hyvin tällainen konservatiivinen arvio. Yksi arvaus siitä on, että tarvitaan vähintään yhtä paljon taajuutta 3D-lähetyksiin kuin sitä nykyään menee, mutta kun teknologiat kehittyvät, niin varmasti taajuus vaatimus tai taajuuden tarve vähenee. Varmasti se tulee myös muuttumaan, mitä me nyt ajattelemme 3D-televisiona. Sitä ei varmastikaan tarjota missään tulevaisuudessakaan laajakaista verkossa, Monet lähettäjistä kehittelevät nyt kaikenlaisia internet-televisiomahdollisuuksia ja muita. Eli näiden arvioiden perusteella se taajuus, jota on saatavilla komission ehdotuksen täytäntöönpanon jälkeen, antaisi mahdollisuuden jokaiselle nykyiselle kanavalle, olipa se sitten analoginen tai digitaalinen, lähettää 3D, HD kuvaa ja lähetyksiä. Tämä on totta kai vain ennustus ja arvio. Tietenkään kaikki nämä yritykset eivät varmastikaan silloin enää ole toiminnassa, mutta tämä on arvio siitä, kuinka paljon tilaa ja taajuutta meillä, meillä tulee olemaan tulevaisuudessa. Olen samaa mieltä siitä, että televisioteknologiat ja laajakaistateknologiat varmastikin pystyvät vähentämään tätä taajuus tarvettaan tulevaisuudessa. Eli ei tässä nyt viedä leipää yhdeltä alalta ja tungeta sitä toiselle alalle. Varmastikin nyt kun teknologian muutokset vielä kiihtyvät, niin se pitää myös ottaa huomioon tässä talossa. Ja yritysten täytyy ottaa se huomioon ja tutkia tiheämmin sitä, minkälaisia muutoksia liiketoimintamalleihin, taajuuksiin ja muihin asioihin tarvitaan, jotta, muutoksia, jotta, jotta toimintaa voidaan sitten sopeuttaa vastaavasti. Minulle uutena tulokkaana tämä oli aivan uusi asia. Kukaan ei odota, että kaikista lähetyksistä tulee 3D-lähetyksiä heti huomenna. En tiedä, haluaako kukaan, että kaikki lähetykset ovat 3 d Entäpä sitten 2D-teräväpiirtolähetykset? Komission ehdotuksen täytäntöönpanon jälkeen, niin tämä olisi täysin mahdollista. Ja, vielen dank. Rovakama evät. Niin, kiitoksia. Kyllähän tästä nyt jo hieman huomaa ja komission taholtakin tulee sitä viestiä, että huomaa, että me puhumme aika paljon tällaisista potentiaalisista skenaarioista. Käytämme sanaa ehkä ja mahdollisesti ja tekniikka kehittyy koko ajan, eikä ehkä radio tule tarvitsemaan tai, tai ala niin paljon frekvenssejä kuin tällä hetkellä. Olisi varmasti hyvä, jos me voisimme nyt ensin katsoa, miten tämä 800 taajuus ensinnäkin saadaan kuntoon. Miten tekninen kehitys edistyy, kun puhuu eri teknikkojen kanssa, saa kaikilta erilaisen vastauksen. Eli kyllä tässä on paljon asioita, jotka ovat mahdollisesti jo selkeitä, mutta monet asiat eivät vielä ole. Ja asia riippuu hieman siitäkin, että puhummeko me radioteknikon vai telekomteknikon kanssa, koska hekin puhuvat ihan eri asioista, kun he puhuvat keskenään. Hekään eivät aina ymmärrä toisiaan, koska heillä on erilaiset edellytykset. Eh, televisio- ja telekom-ala tarvitsevat erilaisia edellytyksiä. Näidenkin alojen on ensin löydettävä yhteinen kieli. Tämän olen vastikään oppinut. Ja mehän puhumme monista asioista, joista ei kovin tarkkaan tiedetä ja yrityksetkin saattavat esittää kummallisia argumentteja täällä Brysselissä. Toisaalta argumentoidaan, että tarvitsemme paljon enemmän tilaa laajakaistalla. Tarvitsemme valtavasti tilaa ja sitten menee Saksassa vaikka johonkin ää, tilaisuuteen, jossa sama kaapeliyritys sanoo, että meillä on niin paljon tilaa, ei meidän tarvitse mitään kytkeä pois. Meillä on tällä hetkellä ihan tarpeeksi laajakaista kaapelilla vielä tilaa. Ja kyllä sitä sitten poliitikkonakin ihmettelee, että mitä tässä pitäisi uskoa. Nimenomaan siksi, että tilanne on niin epävarma, niin keskittykäämme nyt ensin tähän 800 ja ratkaiskaamme sen ongelmat tai odottakaamme, että ne ratkeavat ja anta, huolehtikaamme nyt siitä, että kaikki käyttävät olemassa olevia kaistoja nyt järkevästi. Ja kun me sitten tiedämme hiukan enemmän siitä, mihin kehitys johtaa, niin voimme miettiä, annammeko me muita kaistoja vapaaksi muihin käyttöihin. Mutta sitä meidän ei tarvitse tänään löydä lukkoon eikä avata ovea sille ja siten ehkä vaarantaa tärkeää kulttuurin kantajaa, jolla radio on niin sen kehitysmahdollisuuksia ei pidä nyt jo leikata sanomalla, että teillä ei ehkä kolmen vuoden päästä ole enää näitä taajuuksia käytössänne. Vielä ehkä lyhyesti Rovo Saaken kysymykseen. Telekom-paketti sanoo aivan yksiselitteisesti, että nimenomaan jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä. Ja tässä komissio pyrkii ottamaan itselleen kompetenssia frekvenssipolitiikassa. Ja tämä on nimenomaan se pointti, jonka yritän saada takaisin tarkistuksen kahdeksan tilalle. Äh, haluan tämän mieluummin jäsenmaiden käsiin. Äh, on tietysti ehkä järkevää, että kansainvälisissä konferensseissa – 27 jäsenmaalta puhuu yhdellä äänellä, ei siinä mitään. Ja kyllä komissiokin voi niin tehdä, mutta sitten 27 jäsenmaan pitää antaa selkeä mandaatti, yksiselitteinen mandaatti, ja silloin pitää olla selkeää, mitä EU-komissio voi näiden jäsenmaiden nimissä neuvotella. Eikä komissio voi yksin päättää, millaiseen tulokseen siellä pyritään. Koska frekvenssi tilanne eri jäsenmaissa on niin erilainen ja taajuudet myös, taajuuksia myös käytetään niin eri tavalla ja eri määrin eri puolilla, että minä kyllä uskon, että komissio myös tätä kulttuurista monimuotoisuutta ja taajuuksien erilaista käyttöä ei pysty säätelemään 27 eri jäsenmaassa tässä ehkä komission kannattaa hiukan ottaa ehkä takaisinkin jotain ja palata siihen, mitä Telekom-paketissa lukee. Kiitänpä nyt sitten komissiota, esittelijä ja varjoesittelijä. Tästä tulee vielä kivinen tie. Tämä ei ole helppoa, koska tässäkin talossa, kuten te herra Mätlän tiedätte, on erilaisia näkemyksiä, mutta uskokaa meitä, me yritämme saada oman näkemyksemme taakse edes enemmistön. Kaikkia emme voi saada, mutta enemmistöön pyrimme. Kiitos kaikille. Minusta on myös hyvä, että kansainvälisillä foorumeilla tämä tärkeä teema tulee esiin 27 jäsenmaan suusta, josta asia asiaa käsitellään siten kuin Unescon konventiossa, niin silloin komissio nimenomaan astui esiin ja sai tahtonsa läpi, eli siinä nyt ei ollut mitään vikaa. Eli toivon, että saitte kaiken tämän inspiraation ja nämä kommentit rakenta, otatte ne rakentavana kritiikkinä vastaan. Kolmantena helmikuuta nämä tarkistukset on viimeistään jätettävä Rova Kama Evanin paperiin. Sydämelliset kiitokset ja kiitos myös komissiolle. Meillä on vielä kaksi esityslista kohtaa. Aika alkaa loppua, joten menkäämme eteenpäin. Nyt kohta 18. Maria Badia on siinä esittelijänä ja aiheena on siis Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan. No se creo que es un empeño eh, importante y difícil a la vez. Tämä on aika vaikea tehtävä. Kyseessä on teollisuusvaliokunnan mietintöön liittyvä lausunto. Tästä puhutaan 2020 strategian lippulaivana ja nyt varmasti lippulaiva on ihan oikea ilmaus. Tämä on perustavanlaatuinen pilari EUn kehitykselle ja meille tässä valiokunnassa liittyen koulutukseen kaikilla tasoilla, myös ammattikoulutukseen. Luonnoksessa, joka teillä kaikilla jo on, siitä käy ilmi, että me tuemme tätä innovaatiota ja ymmärrämme sen laajasti siten, että se kattaa koko prosessin alkuperäisestä ideasta aina loppuun saakka. Mitä tulee sitten erityisesti innovaation uusilla, liike, uusilla liiketoimintamalleilla ja Euroopan teollisuuden tulevaisuuden kannalta? Meillä on tarkoitus muuttaa Eurooppa akateemisen osaamisen keskukseksi. Tutkimus, Marie Curie, stipendit, liikkuvuus – ja haluamme luoda eurooppalaisen tutkimusalueen ja maksimoida synergiat innovaatiopotentiaalin hengessä. Me haluamme, että tutkijamme pysyvät Euroopassa eivätkä lähde muualle. Siksi me pyydämme jäsenmaita tukemaan voimakkaampaa yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä. Pyydämme myös koordinoitua ponnistusta kaikilla eri tasoilla, paikallisella, alueellisella, valtiollisella ja eurooppalaisella innovaation alalla, kun otetaan huomioon innovaation kaikki koulutukselliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Sosiaalinen innovaatio on tärkeä sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi, esimerkiksi työolojen parantaminen, koulutus ja terveys ja korostamme myös tutkimuksen tärkeyttä erityisesti sosiaalitieteissä ja köyhyyden vastaisessa ja syrjäytymisen vastaisessa taistelussa. Tiede köyhyyttä vastaan on näiden aloitteiden otsikko. Tässä mietinnössä me, kuten tiedätte, Kaikkien tietysti lausuntojen ja tekstin pitää olla lyhyt ja tilaa on vähän, mutta jos teitä kiinnostaa tämä teema, niin lukekaa komission tiedonanto, koska tämä teema on erittäin mielenkiintoinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Olisiko joku komissiosta? Käyttää puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle Olemme kovin tyytyväisiä siihen, että tämä valiokunta antaa tästä lausunnon ITRE-valiokunnalle, koska kuten olette nähneet komission tiedonannosta, me haluaisimme, että innovaatiosta tulisi tällainen eri alat ylittävä, politiikan alat ylittävä aihealue, joten olemme todella iloisia siitä, että te olette tämän lausunnon antamassa. Komissio on todellakin täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on mentävä pidemmälle kuin tutkimus. Itsessään on otettava mukaan koulutus kokonaisuudessaan ja koko eurooppalainen työvoima. Ja, sen tär- ja tärkeää on ottaa huomioon sekä resurssien, resurssien määrä että laatu. Tässä myös, viitataan myöskin Euroopan luovuuteen, tutkimuksen luovuuteen ja kaiken muunkin luovuuteen. Innovaatiounionissa ajatuksena on, että se syntyy tutkijoiden, taiteilijoiden ja kaikkien muidenkin toimista, jotka suinkin osallistuvat markkinoiden toimintaan. Ja tämä aikanaan sitten saa aikaan kasvua ja työpaikkoja Eurooppaa varten. Esittelijä myöskin korottaa, korostaa tutkimuksen huippuosaamista. Se on äärimmäisen tärkeä asia Tutkimushan EU:ssa perustuu erityisesti näihin erinomaisiin kriteereihin, mitä meillä on, ja meidän ei pitäisi todellakaan näitä kriteereitä millään tavalla alentaa. Ja sitten se, että eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttaminen tapahtuisi, on siellä mainittu. Lissabonin sopimus muistuttaa meitä ensimmäistä kertaa siitä, kuinka tärkeää, että tällainen eurooppalainen tutkimusalue olisi saada aikaiseksi. Ja me haluaisimme puhua tästä niin sanotusta viimeisestä, viidennestä vapaudesta, eli äh, tiedon ja ajatusten vapaudesta. Komissio kuulee kutsunne sisällyttää koulutuksen eri politiikan aloihin ja eri Euroopan politiikan ohjauskaudella todellakin jäsenvaltiot laativat kansalliset suunnitelmat ja me voimme allekirjoittaa täysin sanani siitä, kuinka tärkeää tämä innovaatiokoulutus ja koulutus on sisällyttää kaikkiin näihin kansallisiin suunnitelmiin. Kiitoksia paljon tästä lausunnostanne ja jos komissio voi auttaa teitä mitenkään tämän lopullisen lausunnon laatimisessa, teemme sen kovin mielellämme. Kiitoksia. Okay. Vielen Dank äh, für die Kommission. Vielen Dank. Kiitoksia komissiolle. Tulemme sitten seuraavaan esityslista kohtaan. Minua pyydettiin etenemään aika nopeasti. Nyt tulemme siis Kiitos. Tässä puhutaan siis laajakaistasta Euroopassa investointi digitaalivetoiseen kasvuun. Se on erittäin tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta ja Euroopan kasvun kannalta. Meillä on kolme tavoitetta. Kaikki, kaikkien eurooppalaisten käsille pitäisi saada laajakaista vuoteen 2013 mennessä. Ja tuon nopeuden pitäisi silloin olla yli tai vähintään 30 megabittiä sekunnissa – Laajakaista ei kehity itsessään. Se täytyy tehdä niin, että se tukee julkista taloutta, kestävää kasvua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja haluamme myös korostaa laadukkaan sisällön tärkeyttä. Ihmisillä pitää olla pääsy tietoon. Sen täytyy edistää monimuotoisuutta, nimenomaan kulttuurista monimuotoisuutta ja myös alueiden tärkeyttä. Ihmisten pääsy kulttuurisisältöihin käsiksi on myös tässä keskiössä. Meillä on tiettyjä painopistealueita, kuten esimerkiksi julkinen tuki laajakaistojen kehitykselle harvaan asutuilla alueilla – ja tärkeää on myös valmistaa, että oppilaitos, oppilaitoksilla ja yliopistoilla on pääsy laajakaista yhteyksiin. Sillä edistetään tiedon jakamista ja kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Kulttuuripalveluihin täytyy siis olla pääsy ja se tukee sitten sitä myötä myös tutkimusta. Tämä tukee solidaarisen yhteiskunnan kehitystä ja kunnioittaa samalla Euroopan unionin toimivaltaa tässä asiassa ja se sisältyy EU 2020-strategian tavoitteisiin. Tämä on siis hyvin tärkeää meidän yhteiskunnallemme, meidän talouksillemme, innovaatioiden ja vihreiden tavoitteiden kannalta. Tässä se, mitä halusin tässä sanoa. Odotan mielenkiinnolla kommenttejanne tähän lausuntoluonnokseen. Toivottavasti keskustelusta tulee rakentavaa. Kiitos which point. So, Mrs. Verheyen. Ja, zunächst einmal ähm, möchte ich äh, anregen, dass wir vielleicht... Seuraavaksi ehdottaisin, että jatkossa kävisimme varjoesittelijöiden kanssa tästä kohdasta intensiivistä ajatusten vaihtoa. Minusta tuntuu, että on hyvin tärkeää, että kulttuuriset aspektit koko tässä teknisessä keskustelussa laajakaistasta ja frekvensseistä tulevat mukaan. Meille tulee olemaan ihan tarpeeksi vaikea tuoda kaikki nämä aspektit tähän kokonaisdebattiin. Ja olisinkin iloinen, jos pääsisimme intensiiviseen yhteistyöhön tässä. Tuen tätä ajatusta siitä, että laajakaistan kehitys ei ainoastaan maaseutualueilla, vaan myös muualla. On tärkeä tiedon ja kulttuurin aspekti se, että ihmiset pääsevät tiedon ja kulttuurin äärelle myös internetin kautta, modernin kommunikaatioteknologian kautta. Maaseutualue on usein tässä asiassa eh, huonossa asemassa, ja jos siellä teknologia ylimalkaan on, niin usein se on aika hidasta ja vanhaa ja teidän vaatimuksenne siitä, että laaja kaista on julkinen tehtävä ja yleinen yleishyödyke, yleishyödyllinen asia, se on minunkin mielestäni tärkeää. Internetistä on tullut keskeinen kulttuurihyödyke. Se ei ole enää mikään ylimääräinen viihde tai hupi, vaan keskeinen tiedon saantikanava. Häkeli. Kiitoksia, herra Kelly. Uh, Puhun lyhyesti. Kaikki ne aspektit, joista tänään on keskusteltu, korkeanopeuksisen laajakaistan saatavuus on kaikkein tärkein niistä. Jos Eurooppa haluaa olla asiallisesti kilpailukykyinen liiketoiminnassa ja muillakin aloilla, esimerkiksi sosiaalisessa viestinnässä, niin kaikista investoinneista. Tämä on se, johon pitää investoida, se täytyy saada kaikille käytettäväksi ja myöskin maaseudulla. Sitä parempi yhteiskunta saadaan aikaiseksi. Se ei ole mitään luksustavaraa, vaan kyseessä on aivan välttämättömyys liiketoiminnan suorittaa harjoittamiseksi ja yleensäkin toiminnan edistämiseksi. Jos katsotaan historiallisesti, kuinka bisnestä on tehty, niin esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa höyrykonetta, ensin lähdettiin pyörillä, sitten höyrykone ja sitten siirryttiin siitä eteenpäin raiteille ja niin edespäin. Moderni aika on tuonut mukanaan laajakaistan. Euroopan laajuisesti nopeus vaihtelee. Joissakin paikoissa se on suhteellisen nopea, mutta joissakin toisissa ollaan aivan lähellä nollaa. Me, jos meillä on mahdollisuus auttaa kaikkia alueita kehittymään, niin meidän on se tehtävä. Ja laajakaistan avulla voidaan vaikuttaa siihen, miten tehdään päätöksiä bisneksen sijoittamiseksi esimerkiksi koska kun myydään internetin kautta esimerkiksi tavaraa, niin ö, sijaintikysymykset eivät ole enää niin olennaisia. Erityisesti tämä edistää pk-yritysten asemaa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Lokegaard. Um, ähm, since I'm, uh... Kiitos puheenjohtaja. No, kun nyt olen täällä puhunut tanskaksi aiemmin, niin taidanpa jatkaa samalla linjalla, kun se on niin hyvin mennyt. Tämä vain tiedoksi. Jeg vil gerne takke rapportøren for en dejlig kort... Kiitokset esittelijälle hyvästä ja lyhyestä lausuntoluonnoksesta. Varmasti sitä voidaan hiukan laajentaa, tai ainakin siitä voidaan käydä keskustelua. Olen osittain samaa mieltä siitä, mitä tässä sanotaan komissio on julkistanut omat laajakaista suunnitelmansa ja aikataulunsa. Minusta se on hyvä väline tähän työhön ja se on vaikuttanut myönteisesti muihinkin aloihin, eli tuen sitä ihan periaatteesta. No sitten kansalliset laajakaista suunnitelmat niiden suhteen pitää olla hiukan varovaisempi. Markkina perusteinen perusteista pääsyä laajakaistaan tulisi suosia. Ja meidän tulisi suhtautua kriittisesti siihen, että julkista rahaa käytettäisiin laajakaistan tukemiseen. Olen jättänyt tarkistuksia täällä tässä kulttuuriasioiden valiokunnassakin tähän suuntaan – Laajakaista voi vaikuttaa hyvin myönteisesti ihmisten elämään harva, harvaan asutuilla alueilla. Ja se antaa kansalaisille mahdollisuuksia saada palveluita ja päästä esimerkiksi koulutuksen piiriin. Kiitos. Kiitoksia. Viimeisenä Helena Ihan lyhyesti, me kaikkihan tunnemme komission tiedonannon ja sen, miten komissio näkee ja kuvittelee laajakaistan kehityksen. Se on varmasti hyvin tuettava näkemys, mutta eh, taloudellinen komponentti varmasti tässä komissiolla esittää suurta roolia ja on meidän varmasti tärkeää tuoda oma näkemyksenne esiin eihän se voi olla kiinnostavaa laajakaista internetille, jos se, paitsi jos se tulee satelliitin kautta, niin ei sitä ihan joka laaksoon ja vuoren huipulle saada. Meidän täytyy ottaa huomioon tällaiset asiat. Ei voi olla niin, että joku maanviljelijä joutuu maksamaan valtavan hinnan jostain laajakaista internetistä. Meidän täytyy pohtia, miten me tämän ongelman kanssa toimimme. Ja kaikkihan liittyy tietysti radiospektripolitiikkaan. Ja nämä tavoitteet, joita tällä hetkellä kriisiaikana on, ovat hyvin rohkeita, mutta meidän täytyy myös miettiä sitä, miten me tosiaan saamme toteutetuksi sen, että laajakaista todellakin on väline kansalaisten yhteydenpitoa varten ja tiedon jakamista varten, mutta aina täytyy myös muistaa varovaisuus ja se, että me emme aiheuta vahinkoa näillä uudistuksilla. Kiitos. Sitten vielä herra Boris ihan lyhyesti. Komissiolla on sen jälkeen vielä puheenvuoro ja sitten loppuu. Częściowo nie zgodzić z moim przedmówcą zdani. E, dzisiaj, jeżeli... Kiitoksia. Olisin eri mieltä tanskalaisen kollegani kanssa, koska tänä aamuna puhuttiin Euroopan yhteenkuuluvuudesta, kohesiosta, puhuimme teistä ja rautateistä, mutta ei pelkästään. Meidän on puhuttava myös laajakaistaan perustuvasta e, internetistä. Keski-Eurooppaa tuetaan kohesiorahastosta, laajakaistan kaistalle annettava tuki on meille hyvin arvokasta ja tärkeä, ja sen ansiosta monet eurooppalaisista pääsevät laajakaista palveluihin käsiksi, mutta ongelmia vielä on. Investoinnit esimerkiksi viimeiseen mailiin, viimeisiin metreihin ovat ongelman, ongelmallisia. Investointia tarvitaan ihan sinne viime loppusuoralle. Ja pienissä kaupungeissa harvaan asutulla alueilla ongelmia on. Niistä on muistutettava itsemme keskusteluissamme. Mutta josko hesiorahasto on tulevaisuudessakin entisellään, niin varmasti voimme saada aikaiseksi paljon tämänhetkisellä tuella. Ja myöskin tuleva, tulevaisuudessa tuki pitäisi pitää entisellään. Also, bitte komission. Ja sitten komissio. Olkaapa hyvä, herra Merkel. Yeah. You have the floor. Thank you, Madam Chairman. Um, Two minutes. I won't take up... Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Komissio on nimittäin aika lailla samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. Eräs päätavoitteistamme on saada laajakaista harvaan asutuille alueille, maaseutualueille ja olemme omissa arvioissamme miettineet sitä, miten ihmiset saadaan laajakaista verkkoon vuoteen 2013 mennessä mutta sen lisäksi olemme tutkineet sitä, miten kaikilla olisi ei ainoastaan laajakaista, vaan suhteellisen nopea laajakaista, eli tuo 30 bittiä sekunnissa kaikille. Totta kai kustannukset eroavat tämän suhteen kaupunki- ja maaseutualueiden välillä, mutta keskitymme todella siihen, että kaikki pääsisivät laajakaistan piiriin. Täällä kommentoitiin julkisen rahan käyttöä Me olemme todenneet, että me lähdemme liikkeelle markkinavetoisesti. Seuraavan sukupolven laajakaistan tuominen ihmisille tulee olemaan kallista ja pääosa tästä rahasta tulee yksityiseltä puolelta. On kuitenkin olemassa alueita, joille yksityinen sektori ei halua tulla ja silloin me uskomme, että niillä alueilla julkinen sektori voi toimia. Tähän rooliin tulee kuitenkin lähteä hyvin varovaisesti Vuonna 2009 komissio julkisti valtion avun suuntaviivat laajakaista asioissa. Eli olemme näistä vaaroista kyllä hyvin tietoisia. Olemme kuitenkin samaa mieltä näistä tavoitteista, joita täällä on tänään nostettu esiin ja kiitämme tätä valiokuntaa sen panoksesta. Kiitos. Pato. Euh, puhun ihan lyhyesti. Tätä lausuntoa tehtiin yhteistyössä ja tulemme pitämään varjoesittelyiden kanssa kokouksen hyvin pian. Radiospektrikysymys on tietysti hyvin tärkeä ja taloudellinen aspekti myöskin. Tämä ei ole pelkästään tekninen kysymys, vaan siinä on paljon muitakin ulottuvuuksia. Kiitos kaikille teidän panoksista. Kiitos. Muistutan vielä, että 4. helmikuuta kello 12 tarkistukset on viimeistään jätettävä. Ja aikaisemmin unohdimme vielä, että sitten meidän pitää sitten vielä tämä kriisin jälkeinen tilanne Padia on toinen helmikuuta kello 12 mennessä. Kiitoksia kaikille, ennen etenkin niille, jotka ovat vieläkin täällä minun kanssani. Sitten kohta 20. Herra Boris, haluatteko sanoa jotain kohtaan 20? Se tarkoittaa koordinaattorien päätöksen hyväksymistä. Ei ole ongelmia. 21 muut asiat. Herra Boris, olkaa hyvä. Przepraszam za taką nadgorliwość. E, chciałbym poprosić panią przewodniczącą. Kiitoksia paljon ja pyydän anteeksi, että joudun kysymään rouva puheenjohtajalta, että voisitteko lähettää Euroopan komissiolle kysymyksen koskien mahdollisuutta käyttää Erasmus-varoja opposition edustajien auttamiseksi. Ehkä on olemassa jonkinlainen oikeudellinen keino näin toimia. Haluaisin viitata päätöslauselmaan, jonka parlamentti hyväksyi aiheesta. Eli kyse koskee valiokunnan lähettämää kysymystä komissiolle. Minähän voin tietysti komissiolta kysyä, mutta se on kaikki epä virallista. Ja te voitte virallisen kysymyksen lähettää ryhmänne kautta tai muutaman parlamentin jäsenen kanssa. Te voitte myös tehdä kirjallisen kysymyksen komissiolle. Meillä on sääntöjä. Erasmus-ohjelmaa on laajennettu Balkanille jäsenyydestä neuvotteleviin maihin, Turkkiinkin. Muut valtiot eivät vielä ole mukana. Eli Erasmus-budjetista tuo ei ole mahdollista tässä tilanteessa. Me voisimme pohtia sitä, voidaanko ulkopoliittiselta puolelta ottaa jotain varoja ja joillekin sitten opiskelijoille antaa tämä mahdollisuus, mutta meidän pitäisi tehdä valinta tässä asiassa. Meidän alallamme, alueeltamme ei irtoa. Maidenhan täytyy itsekin osallistua. Myös Bosnia ja Kroatia itse rahoittavat osan. Ja näissä maissa, joita, joista te puhutte, niin asia täytyy hoitaa jollain toisella tavalla. Meillähän on vaihtoa myös Kiinan kanssa. Miksi emme voi löytää uutta mahdollisuutta naapuriemme kanssa, mutta yleisellä tasolla vasta uudet ohjelmat ehkä avaavat tuon mahdollisuuden. Mutta ehkä voidaksemme auttaa jotain edes vähän, niin ehkä ulkopolitiikka puolelta löytyisi jotain varoja. Kiitos kuitenkin tästä kysymyksestä. Herra Vilatski. Kiitos. Ihan lyhyesti haluaisin tukea sitä, mitä edustaja Boris tässä sanoi ja varmasti pystymme hyödyntämään näitä varoja, jotka te mainitsitte. Voimme koordinoida tätä työtä yhdessä poliittisten ryhmien kanssa, mutta tämä valko tilanne on nyt niin vaikea ja opiskelijat niin vaikeassa tilanteessa, että jotakin on tehtävä. Yliopisto itse asiassa kieltäytyi erottamasta yliopisto-opiskelijoita, jotka olivat osallistuneet mielenosoitukseen – meidän tulisi nyt pyrkiä auttamaan näitä ihmisiä. He eivät ole toimineet väärin, ovat vain osoittaneet mieltään ja tekevät itse asiassa toita demokratian ja vapauden lisäämiseksi. Eli jos meillä on käytössämme jotakin epävirallisia kanavia, niin niitä voisi käyttää. Vielen Dank. Ich werde mich bemühen, auch eine... Kiitoksia. Tulen tekemään parhaani saadakseni myös epävirallista kautta jonkin vastauksen. Seuraava kokous on 3.3.9.11.30, 11.30-12.30 ja 15-18.30. Kiitokset myös tulkeille. Minulta, minä en enää osaa mitään kieltä, saksakaan ei enää oikein suju ja välillä puhun englantia. Ihan hirveää. Minä menen nyt toimistoon ja sulkeudun sinne. Kiitoksia. You do not escape so easily. Yeah.